Bene colleghi, buongiorno. Diamo inizio alla commissione. No niin, hyvät kollegat. Jos teillä ei ole mitään vastalauseita, niin hyväksymme esityslistan. Tänään tulkkaus on saatavana kaikilla valiokunnan kielillä. Ja kuten tavallista, myöskin tämä kokous välitetään internetin kautta. Eli nyt keskustelemme Simon Kamenin kanssa. Hän on Irlannin elintarvikeasioista, maataloudesta ja merenkulusta vastaava ministeri. Hän johtaa maatalousneuvostoa ja tietysti tämä on hyvin kiinnostavaa keskustelua. Ja meille hän on erittäin suuri ilo, että meillä on täällä paikalla Kamenin kaltainen ministeri, joka ei ole pelkästään pätevä ministeri, vaan myöskin kollegamme. Siis onko nyt joku ongelma? No niin. Niin, hän on siis pätevä ja entinen kollegamme. Kuten muistatte, Simonhan on ollut Euroopan parlamentissa edellisellä lainsäädäntökaudella. Ja tämä tietysti myönteisesti vaikuttaa suhteisiimme, jotka ovat erittäin myönteiset eri kokouksissa, joita meillä on neuvoston ja valiokunnan välillä. Puheenjohtajavaltio Irlanti käsittelee maatalousasioita nyt hyvin ratkaisevalla hetkellä, ja maatalousvaliokunta juuri viime viikolla hyväksyi kantansa koskien neuvotteluita neuvoston kanssa kaikista neljästä lainsäädäntöpaketista, jotka ovat hyvin tärkeitä. Ja tietysti me valmistaudumme nyt sitten maaliskuun täysistuntoon ja mehän saimme suuren enemmistön neuvottelumandaatille. Ja lähdemme sitten kolmikantaneuvotteluihin heti kauden päätyttyä. Ja siihen mennessä tietysti meillä on vielä suuria asioita käsiteltävänä koskien rahoitusnäkymiä, jotka ovat suuri huolenaihe. Ja toivottavasti 7.8. helmikuuta Neuvosto pääsee sopimukseen tästä aiheesta, ja kun ajattelemme omia neuvotteluitamme, niin niistä tulevat hyvin vaikeat. Meillähän nyt ei ole vielä selkeää tietoa maatalouspolitiikan budjetista. Mutta kollegoiden nimissä vielä haluaisin kiittää teitä puheenjohtajavaltiota hyvin kunnianhimoisesta ohjelmasta, me teemme työtä hyvin sitoutuneesti, jotta en tiedä onnistuuko se, mutta olemme kuitenkin sitoutuneet täysin siihen, että saamme aikaan poliittisen sopimuksen yhteisestä maatalouspolitiikasta Irlannin puheenjohtajakaudella ja ainakin mitä tulee näihin suoriin tukiin. Nämä ovat nämä neljä ensimmäistä lainsäädäntöpakettia siis. Ja myöskin tiedämme, millainen kanta teillä on ollut viimeisessä maanantaina tiistaina pidetyssä neuvoston kokouksessa. Maatalousvaliokuntahan on laatinut yhteisen maatalouspolitiikkaan tarkistuksia. Ja nyt Simon, annan sinulle puheenvuoron. Ja totta kai katsomme sitten, että kuka haluaa käyttää puheenvuoron. Eli ensin puheenvuoron saavat ryhmien koordinaattorit ja sen jälkeen keskustelu on tietysti avointa. No niin, Simon, ole hyvä. That's a good start. People smiling. No niin, tämä on hyvä alku. Täällä ihmiset hymyilevät. Puheenjohtaja Paolo, kiitoksia näistä tervetulleista toivotuksista. Täällä on monia entisiä kollegoita. Olen ollut tässä salissa ryhmäkouksissa vuosikausia, mutta myöskin ulkoasian valiokunnassa. Eli on hienoa olla täällä jälleen puhumassa kanssanne irlantilaisena ministerinä, mutta myöskin neuvoston edustajana. Eli kiitoksia ensinnäkin tästä mahdollisuudesta olla täällä tänään. On lähes päivälleen kulunut 40 vuotta siitä, kun Irlanti liittyy silloiseen Euroopan yhteisöön. Ja on hienoa, että voimme nyt puhua puheenjohtajakauden suunnitelmista yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksista, mutta myöskin muista asioista. Meillä on suuri haaste seuraavan kuuden kuukauden aikana. Meidän täytyy saada päätökseen ja saada aikaan päätöksiä yhteisen maatalouspolitiikan osalta. Mutta ennen kuin kerron tästä yksityiskohtaisemmin, niin muutama sana puheenjohtajakauden painopistealueista ja sitten lyhyesti vielä muista lainsäädäntöaloitteista, jotka tulevat käsiteltäviksi seuraavina kuukausina. Eli puheenjohtajakautta leim- leimaavat kolme sanaa, vakaus, työpaikat ja kasvu. Ja kun ajatellaan Eurooppa 2020 strategiaa, Mehän haluamme varmistaa, että Euroopan talous toipuu talous- ja rahoituskriisistä. Ja meidän täytyy ehdottomasti keskittyä siihen, että parannamme EUn kilpailukykyä, edistämme talouskasvua ja luomme työpaikkoja. Ja tämä lyö leimaa kaikkeen puheenjohtajavaltion tekemään työhön. Eli meidän täytyy tähdätä siihen, että luomme olosuhteet sille, että saadaan kestävää talouskasvua ja se on tietysti erittäin tärkeää yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa. Sitten muut asiat. Komissio esittelee uuden eläinten terveyteen, virallisiin valvontaan ja siemeniin liittyvän uudistuspaketin. Ja tähän liittyy selkeitä ehdotuksia, joilla uudistetaan EUn eläin- ja kasviterveyssäännöstöä ja Irlanti johtaa neuvoston keskusteluita ja haluaa saada mahdollisimman paljon edistystä aikaan kesäkuun loppuun mennessä. Yksi osa pakettia, eli ruoka- ja rehumenoihin liittyvä asetus, julkistetaan helmikuussa ja tarkoitus olisi hyväksyä tämä vuoden loppuun mennessä. Meillähän on suuria menettelyyn liittyviä haasteita tässä paketissa – Menot liittyvät uuteen monivuotiseen rahoituskehykseen ja sen pitäisi astua voimaan sitten ensimmäinen tammikuuta 2014. Ja Irlanti on neuvostossa valmis tekemään kaikkensa, jotta tämä toteutuu ja toivottavasti valiokunta toimii samalla tavalla. No sitten laillisesti sitova sopimus Euroopan metsistä on käsittelyssä ja kaksi kokousta on vielä tämän vuoden alkupuoliskolla – ja sen jälkeen sitten esittelemme työn tuloksia ylimääräisessä ministerikokouksessa. Ja tavoitteena on päästä sopimukseen, joka on hyvin tärkeä, kun ajatellaan metsien hallinnointia ja suojelua Euroopassa. Irlanti tekee kaiken, jotta saamme aikaan sopimuksen. Ja lisäisin, että myöskin on odotettavissa, että komissio julkistaa metsästrategian tulevina kuukausina jossa on puitteet sitten keskusteluille EUn metsien hallinnoinnin suhteen. Sitten on muita kysymyksiä, joita käsittelemme. Erityisesti se, että pitää nyt mukauttaa EUn lainsäädäntöä sopimuksen EUn toiminnasta ja yritämme saada näitä asioita mahdollisimman paljon päätökseen tulevina kuukausina, mutta tiedän, että tähän liittyy asioita, joista vielä pitää keskustella myöhemmin. Sitten yhteisen maatalouspolitiikan uudistus. No sitten painopistealue Irlannin puheenjohtajakaudella, eli yhteisen maatalouspolitiikan uudistus. Meidän täytyy saada neuvoston kantapäätökseen ja saada aikaan neuvottelumandaatti maaliskuun loppuun mennessä, jota sitten seuraavat toimijoiden väliset neuvottelut ja kesäkuun menne, loppuun mennessä olisi tarkoitus aikaan saada poliittinen sopimus. En mitenkään vähättele tätä tehtävää ja tiedän, että nämä ovat kunnianhimoisia tavoitteita – ja että tähän vaaditaan intensiivistä työtä ja huomattavia kompromisseja kaikilla puolilla. Meidän täytyy edetä vaihe vaiheelta, mutta meidän täytyy katsoa, että aika ei lopu. Ja toivottavasti keskustelussa voimme sitten tarkastella, miksi meidän pitää toimia joustavammin, eikä niin kuin tavallisesti kolmikantaneuvotteluissa. Jotta voimme menestyä, kolme asiaa on tarpeen. On saatava aikaan sopu monivuotisesta rahoituskehyksestä mahdollisimman nopeasti, ja toivon, että tämä tapahtuu ensi viikon loppuun mennessä. Ja silloin saamme selkeän merkin siitä, paljonko varoja meillä on käytettävissä yhteiseen maatalouspolitiikkaan, jotta voimme sitten edetä näiden sääntöjen ja asetusten osalta, jotta voimme sitten käyttää näitä varoja mahdollisimman tehokkaasti. Toiseksi teidän täytyy nopeasti edetä seuraavan kahden kuukauden aikana avoinna olemissa kysymyksissä neuvostossa. Ja kolmanneksi kolmen toimielimen parlamentin, neuvoston ja komission täytyy pyrkiä hyväksyttäviin kompromisseihin. Ensimmäisen asian osalta olen optimistinen, eli on rohkaisevaa, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman van Rompuy on päättänyt, että on hyviä näkymiä siitä, että rahoituskehyksestä päästään sopuun ensi viikon neuvoston kokouksessa. Tietysti kaikki maatalousneuvostossa ja täällä Euroopan parlamentissa panevat merkille nämä tulokset ensi viikon kokouksesta. Sitten neuvostosta, kuten sanoin, minulle tärkeintä on, että meidän täytyy nopeasti edetä kaikissa avoimissa kysymyksissä – Noin 30 kysymystä, joista pitää vielä tehdä päätös, ovat sellaisia, jotka ovat olleet kaikkein hankalimpia neuvotteluissa. Paljon työtä on vielä tehtävä ja uskon, että saamme kantamme lyötyä lukkoon varhaisessa vaiheessa. Tavoite on, että kaikki avoimet kysymykset neuvostossa saadaan päätökseen helmi- ja maaliskuussa, ja että sitten meillä on selkeä neuvoston kanta maaliskuun neuvostossa – ja että neuvottelumandaatti saadaan päätökseen maaliskuun loppuun mennessä. Ja tämä noudattaa hyvin pitkälti myöskin parlamentin aikataulua, kun teillä nyt on äänestys täysistunnossa. Maatalousneuvostossa halutaan pitää kiinni tästä aikataulusta ja se kävi selväksi neuvoston neuvotteluissa aikaisemmin tällä viikolla. Ja olen hyvin iloinen siitä, että kaikki ovat valmiita kompromisseihin. Eli tämä kompromissivalmius ainakin osittain johtuu siitä, mitä parlamentti on tehnyt viime kuukausina. Intohimo ja sitoumus parlamentissa yhteisen maatalouspolitiikan suhteen tuli selvästi ilmi, kun ajatellaan kuinka paljon parlamentti on esittänyt tarkistuksia komission ehdotuksiin. The sheer scale of... Joo, urakan laajuus, 8000 tarkistusta, kaikissa neljässä pääkysymyksessä, jotta saataisiin järkevämpi määrä kompromissitekstejä. Poliittisesti huomattava saavutus minun mielestäni. Samoin tämä tehokkuus, jolla prosessi vietiin loppuun viime viikolla valiokunnassa. Haluan onnitella puheenjohtaja Paolo de Castroa, kaikkia esittelijöitä, varjoesittelijöitä, koordinaattoreita, ja kaikkia valiokunnan jäseniä muuten tästä tehokkaasta työstä, jota on tehty. Mielestäni vahva viesti on lähtenyt neuvostoon ja tein tämän erittäin selväksi neuvostolle aika, aikaisemmin tällä viikolla. Olen luottavainen sen suhteen, että neuvosto voi vastata parlamentin ponnistuksiin ja viedä meidän kantamme loppuun maaliskuun loppuun mennessä, kuten sanoin. Olen huolella pannut merkille kannat, joita parlamentti näissä tarkistuksissa on esittänyt. Minua rohkaisee se seikka, että monissa suhteissa lähentymistä tapahtuu kahden toimielimen välillä. Tietysti on myös sellaisia alueita, joilla kahden toimielimen ajattelu on hiukan kauempana toisistaan. Ja odotan yhteis- mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kanssa, että nämä aukot sulkeutuvat. Tärkeä askel tämän suuntaisesti on pian alkavat alkuneuvottelut samoin komission kanssa, jotta voidaan paremmin ymmärtää eri puolten kantoja, selventää teknisiä tarkistuksia ja valmistautua myös sovitteluihin. Olen luottavainen sen suhteen, että tämä prosessi tulee nopeuttamaan neuvotteluita sitten, kun neuvotteluvaltuutukset on saatu aikaan ja voidaan alkaa kunnon työ. Jos teille sopii se, että viemme loppuun toimijoiden välisen poliittisen sopimuksen kesäkuun loppuun mennessä, silloin tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää hyväksyä poikkeuksellisen joustava lähestymistapa trilogiprosessissa ja myös epävirallisissa yhteyksissä, jotka liittyvät tähän prosessiin, jotta tämä tehtävä tulee tehdyksi. Minä toivon, että valiokunta voi antaa tukensa asialle. Tiedän, että puheenjohtajanne on sitoutunut tehokkaaseen ripeään prosessiin ja olen hänen kanssaan läheisessä yhteistyössä näissä kysymyksissä. Lopuksi Aikaisemmin viittasin siihen seikkaan, että meidän ponnistelujamme suuntaavat tavoitteet, jotka liittyvät Eurooppa 2020 strategiaan. Saadaan, tätä kautta pyritään saamaan aikaan älykästä, kestävää, osallistavaa kasvua. Tämä on selkeä haaste myös yhteiselle maatalouspolitiikalle ja mielestäni me voimme vastata tähän haasteeseen kahdesta syystä ensinnä, koska kokonaistavoitteet, jotka komissio uudistusehdotuksessaan mainitsee, kannattava ruoantuotanto EU-ssa, kestävä luonnonvarojen hallinnointi, tasapainoinen maaseudun kehitys, ovat täysin sopusoinnussa Eurooppa 2020 strategian tavoitteiden kanssa. Ne ovat myös tavoitteita, jotka mielestäni me kaikki sekä neuvostossa täällä parlamentissa täysin tuemme. Toinen syy on se, että YMPllä on hyvä tausta. Se on saavuttanut hyviä tuloksia. Se on saanut aikaan Euroopan maataloussektorin uudistamista, auttanut sitä antamaan tärkeän panoksensa ei vain talouden kasvulle EU-ssa, vaan myös vaikuttaa kestävän pitkän aikavälin globaalin elintarvikevarmuuteen. Uskon, että YMP jatkossakin tulee tukemaan tällaista toimintaa vuoteen 2020 saakka ja sen jälkeen. Ja tämän takia haluaisin meidän kaiken pitävän tämän mielessä, kun edessä on YMPn vihertämishaaste tulevina kuukausina. Tämä on suuremman Euroopan edun mukaista. Ei ole kyse vain itse sektorin eduista, että tämä sopimus todellakin saadaan myös aikaan ja viedään loppuun. Minä toivon, että näin saadaan kiireellisyyttä myös meidän keskusteluihimme. Ollaan valmiimpia tekemään kompromisseja, jaetaan tämä päättäväisyys onnistua asiassa. Haluan johtaa tätä prosessia neuvoston nimissä ja olen läheisessä yhteistyössä puheenjohtaja Paolo de Castron kanssa esittelyiden Komagri-valiokunnan jäsenten kanssa ja muiden parlamentin jäsenten kanssa, jotka kuuluvat tähän prosessiin muista valiokunnista. Yhdessä me voimme tehdä pohjaa tulevalle kehitykselle Euroopan maataloussektorilla. Ja minun mielestäni voimme osoittaa, että Euroopan unionin toimielimet silloin, kun joutuvat kovan paikkaan, voivat saada aikaan myös ajoissa kunnollisia tuloksia. Ennen kuin otan vastaan kysymyksiä, kommentteja. Vielä yksi asia. Nimittäin emme ole koskaan tätä aikaisemmin tehneet. Koskaan ei ole ollut näin monimutkaista asiakokonaisuutta minun mielestäni, jossa yhteispäätösmenettely on joutunut toimimaan ja tällaisessa aikarajoissa vielä, jota olemme nyt asettamassa. Mutta meillä ei ole aika nyt puolellamme ja minun mielestäni nyt juuri on hyvä tilaisuus sekä parlamentille, neuvostolle että komissiolle saada tämä homma loppuunsa. Meillä on mennyt lähes neljä vuotta keskusteluun, väittelyyn YMP-uudistuksesta poliittisesti suoria. Neuvotteluita on käyty ministereiden meppien välillä viimeisen kahden vuoden aikana. Jos me emme saa tätä asiaa loppuunsa tulevina puolenvuotiskautena, on todellinen mahdollisuus siitä, että Tämä ei koskaan tule tehdyksi tämä uudistus tällä parlamenttikaudella. Ensi vuonna tähän aikaan te kaikki olette vaalikampanjoissa mukana. Se on fakta. Vaalit ovat silloin tulossa. Tämän vuoden syyskuussa Saksassa tullaan pitämään merkittäviä vaaleja. Minun mielestäni meillä on tilaisuus nyt täällä parlamentissa on valiokunta ja yleensäkin parlamentti kaikki he haluavat nähdä, että maatalouspolitiikan uudistus vedään loppuun ja myös neuvosto haluaa ihan samaa. Meillä on puheenjohtajamaa, joka on todella päättäväinen, kunnianhimoinen, haluaa asian toteutuvan. Ei niin, että kiirretään liikaa asiassa, vaan niin, että noudatetaan aikarajoja niin, että ottaen huomioon kaikkiin kostuvat paineet. Ja viime vuosina minun mielestäni Euroopan toimielimet eivät ehkä ole toimineet ihan niin kuin olisi pitänyt monissakin eri kysymyksissä. Ja nyt on tilaisuus meille kaikille saada aikaan jotakin merkittävää, positiivista ja saada hiukan vakautta, optimismia ja varmuutta maataloussektorille seuraavaksi seitsemänvuotiskaudeksi. Toivottavasti olette minun kanssani kumppanina tässä tätä tekemässä ja odotan nyt mielenkiinnolla teiltä kysymyksiä ja kommentteja. Grazie. Grazie, grazie. Kiitoksia Simon. Uskon, että meidän on osoitettava se, että me pystymme toimimaan vastuun vastuullisesti uskomme, että pystymme tähän ja myöskin haluamme toimia näin. Tämä on siis merkittävä haaste meille ja uskon, että jos teemme intensiivisesti yhteistyötä neuvoston kanssa, niin voimme silloin päästä näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Ja se myöskin sitten selkeyttää näitä tulkintoja, joita tästä työstä on tehty esimerkiksi lehdistössä. Eikä aina ihan niin kuin parlamentti on näitä tulkinnut. Eli meillä on voimakasta halua tehdä tätä yhteistyötä. No niin, Simon, täällä on nyt monia kollegoita, jotka haluavat puheenvuoron, eli ensin ryhmien koordinaattorit ja ensimmäisenä Albert Des EPPstä. Albert, oli hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja tervetuloa ministeri, hyvä Simon. On hienoa, että olet paikalla. Ja olen iloinen siitä, että puheenjohtajavaltio Irlanti nyt ratkaisevalla hetkellä kantaa vastuun tulevasta maatalouspolitiikasta Euroopassa. Sinä puhuitkin jo siitä, että me kaikki odottelemme jännityksellä, mitä ensi, ensi viikolla tapahtuu neuvostossa, koska ilman rahoitusta emme pysty tekemään lopullisia päätöksiä. Ja todellakin toivon, että ensi viikolla nämä rahoituskehykset seuraavalle kaudelle saadaan aikaan. Eli kiitoksia näistä huomioista, että Euroopan parlamentin työ on ollut oikea-aikaista ja Usein minulta on kysytty, onko ylipäänsä mahdollista käsitellä yli 7000 tarkistusta ja koota niitä yhteen. Ja tässä yhteydessä haluaisin nyt kiittää hallintoa kaikesta valmistelevasta työstä. Ja nyt on mahdollista se, että me pystymme äänestämään tästä viime viikolla. Se ei ole mikään itsestäänselvyys, kun tiedetään, että meille on vähemmän henkilöstöä kuin neuvostolla ja komissiolla. Ja meillä taas on hyvin vähän täällä parlamentissa henkilöstöä. Ja kuitenkin tämä työ on tehty. Ja myöskin toivon, että onnistumme siinä, että neuvoston kanssa saamme aikaan järkevää maatalouspolitiikkaa vuodesta 2014 eteenpäin. En kuitenkaan ole varma ja haluaisin kuulla sinun arviosi tästä. Eli illanin puheenjohtajakaudella viimeistään kesäkuussa meidän täytyy saada tämä asia päätökseen, mutta sitten meillä on vaikeuksia toteuttaa niitä käytännössä 2014. Eli realistisesti uusi maatalouspolitiikka ensimmäinen tammikuuta 2015 ehkä voidaan panna täytäntöön ja 2014 tarvitaan siihen, että uusi maatalouspolitiikka uusissa jäsenvaltioissa pannaan täytäntöön. Sitten me kaikki pyrimme täällä siihen, että meillä on kestävää ja kilpailukykyistä maataloutta Euroopassa. Ja meidän täytyy aina julkisuudessa todeta, että kun keskustellaan siitä, miksi maatalousbudjetti on niin suuri osa Euroopan budjetista, niin sehän liittyy siihen, että muut osat, kuten sosiaalipolitiikka tai puolustuspolitiikka tai tutkimuspolitiikka, eivät ole samalla tavalla Euroopan tason kysymyksiä kuin maatalouspolitiikka. Jos kaikki tämä olisi Euroopan tasolla, niin prosenttiluku olisi tietysti erilainen. Eli nämä varat, joita käytetään maatalouteen, viime kädessä 500 miljoonaa ihmistä ovat kuluttajia maataloustuotteiden osalta. Ja olen luottavainen sen suhteen, että Irlannin puheenjohtajakaudella onnistumme siinä, että etenemme näissä asioissa ja toivotan teille kaikkea menestystä työssänne. Grazie Albert. Kiitoksia sitten Kapula Santos. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä puolestani haluaisin luonnollisestikin tervehtiä ministeriä, ministeriä ja toivottaa hänelle parasta menestystä Irlannin puheenjohtajakauden aikana. Minä olen sosialistiryhmän koordinaattori ja esittelijänä. Olen varsin tyytyväinen ja iloinen siitä, että Irlanti on nyt vetämässä puheenjohtajakautta. Irlanti suhtautuu erittäin suurella mielenkiinnolla maatalouteen ja se on ehkä paras maa öö, vastaamaan meidän odotuksiin koska se on jo osoittanut hyvää tahtoa ja, ja ponnekkuutta neuvottelujen käynnistämisessä. Olen erittäin iloinen Irlannin määrätietoisesta toiminnasta ja meidän pitäisi myös olla määrätietoisia ja, ja tajuta, mitä me voimme saada konkreettista lopputulosta Irlannin puheenjohtajakauden päättyessä. Me olemme erittäin halukkaita vuoropuheluun, niin kuin tekin olette olleet. Me olemme aina olleet valmiita kompromissiratkaisuihin ja toivon, että tämä kompromissihenki myös vallitsee neuvostossa tulevina kuukausina. Mitä sitten tulee itse tietoihin? Me haluamme kertoa, että meillä on 75 kompromissiehdot tarkistusta ja yli kolmesta tuhannesta tarkistuksesta ja nämä kaikki on laadittu henkilöiden toimesta, jotka ovat olleet myös allekirjoittajina. Kaikki puolueryhmät ovat noudattaneet eh, koordinoiden ja varjoesittelijöiden mielipiteitä ja suuria linjauksia. Sen takia neuvostossa varmaan tiedetään jo tällä hetkellä, mikä on meidän kantamme. Enemmistö oli hyvin kattava ja laaja, eh, mutta kun me te nyt tiedätte, mitkä ovat meidän painopistealueemme, mm, missä te ennakoitte tulevan suurimpia vaikeuksia? Missä teemoissa tulee suurimpia vaikeuksia? Mistä pitäisi keskustella vielä laajemmin, jotta löytäisimme hyvän kaikkia tyydyttävän ratkaisun? Ja ihan lopuksi haluan vielä kertoa teille, että olen aina valmis, olen aina käytettävissä antamaan teille yhteistietoja, antamaan teille tietoa, mitä pitäisi ottaa käsiteltäväksi. Tiedän, että aikaa ei ole paljon. Meillä ei ole paljon aikaa neuvotteluille. Meidän pitää olla todella joustavia molemmin puolin jos me haluamme todella päästä tehokkaaseen lopputulokseen. Olen erittäin kiitollinen tämän toimielimen tehokkuuteen ja toivon, että lähikuukausien aikana voimme olla yhtä tehokkaita kuin olemme olleet aina tähän asti. Kiitoksia. Sitten Allesta Reimers. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, on hienoa, että olette nyt paikalla. Niin, minä olen täällä. Eli hienoa, että olette täällä paikalla. Mehän kaikki tiedämme, millainen valtava projekti meillä on edessämme, kun katsomme, kuinka paljon sisältöä meidän täytyy käsitellä. Ja katsomme, että Irlanti on miettimässä uusia väyliä edetä, ja te teitte jo selväksi, että meidän täytyy löytää uusia neuvottelutapoja ja toimia keskenämme, jotta nopeasti saamme aikaan tuloksia aika alkaa loppua, kuten sanoitte, ja sen voimme vahvistaa. Ja myöskin tiedämme, että Irlannin kanta on tunnettu sitkeydestään. Eli lähdemme siitä, että Irlanti todellakin pystyy neuvostossa toimimaan niin, että nämä 30 asiaa saadaan vietyä loppuun. Neuvostossahan tilanne on erilainen kuin parlamentissa. Meillähän on hyvin erilaisia kantoja ja viime kädessä kaikki eivät aina ole tyytyväisiä kaikkeen, mistä sovitaan ja voin vain toivottaa teille kaikkea hyvää siitä, että saamme aikaan järkevän neuvotteluvaltuutuksen ja että saamme hyviä päätöksiä, koska parlamentti tekee kaikkensa, jotta kolmikantaneuvotteluissa neuvotellaan järkevästi ja nopeasti saadaan aikaan sopu, joka on kaikille hyväksyttävissä. Kiitos. Grazie, Britta. Kiitoksia. Ja sitten vihreistä Hoisling. Ja ministeri. Niin, ministeri Toivotan teidät tervetulleeksi vihreän ryhmän nimissä. Me olemme samaa mieltä siitä, että teillä on hyvin kunnianhimoinen aikataulu. Se vaatii meiltä kaikilta paljon. Meidän täytyy pitää kiinni näistä aikatauluista tulevina kuukausina, mutta ehkä voitte kertoa vielä tarkemmin, mitä tarkoitatte tällä joustavalla toiminnalla. Ja miten kolmikantaneuvotteluissa sitten mielestänne pitäisi edetä tulevina kuukausina. Te olette oikeassa, että paljon riippuu sitten ensi viikon päätöksestä, monivuotisesta rahoituskehyksestä. Ja minua huolestuttaa se, ja tästä on jo puhuttukin, eli että on päätös, joka vaikuttaa epäsuorasti neuvotteluihin. Eli kun katsotaan näitä leikkaussuunnitelmia, niin tässä nyt on epätasapaino leikkauksissa ensimmäisen ja toisen pilarin välillä – ja se huolestuttaa meitä erittäin paljon. Ensimmäinen pilarihan, sitähän leikataan, mutta ei niin paljon kuin toista pilaria, ja monille jäsenvaltioille toinen pilari on erittäin tärkeä väline, eli täytyy varmistaa, että tässä nyt ei ole sitten mitään epätasapainoa, kun tehdään päätöksiä. Ja Van Rompuy on myöskin todennut monia asioita näistä kompromisseista, ja oikeastaan ne eivät kuulu Van Rompuylle, vaan ne kuuluvat maatalouskysymyksiin. Ja tästä on nyt tehnyt päätöksiä, jotka oikeastaan kuuluvat maatalousneuvoston päätöksiin. Ja viime kädessä neuvottelut parlamentin kanssa eivät tule olemaan helppoja. No sitten on avoimia kysymyksiä vielä ja me voimme sitten kertoa, mikä parlamentin kanta on vasta, kun parlamentti on äänestänyt, mutta on avoimia kysymyksiä esimerkiksi Suuri kysymys liittyy näihin historiallisiin maksuihin, koska monet jäsenvaltiot ovat hiukan vetämässä niitä alaspäin. Ja se nyt ei ole hyvä, koska esimerkiksi mitä Saksassa on tehty alueellisen mallin suhteen, on perusta, jota voitaisiin sitten soveltaa koko Euroopassa, jotta voidaan parantaa Euroopan kilpailukykyä Eli mielestäni meidän täytyy kaikkien olla kunnianhimoisia ja tämä koskee myöskin näiden eurooppalaisten maksujen mukauttamista. Ja meidän täytyy toimia nopeasti mukauttamisten osalta, koska muuten me menetämme uusien jäsenvaltioiden tuen, jotka ovat todenneet, että tämän mukauttamisen täytyy nyt toteutua nopeammin. Täytyy muistaa, että kyse ei ole pelkästään maatalouden kilpailukyvystä. Se on tietysti tärkeää, mutta ei kuitenkaan ainoa kysymys. Ja uudistuksissa pitää käsitellä myöskin ilmastonmuutosta, ympäristökysymyksiä. Ja tämä ei ole mikään pelkkä sivulause vihertäminen, vaan kun katsotaan asioita tarkemmin, niin meidän täytyy joko olla vapaaehtoisia tai sitten vedota jäsenvaltioiden vastuuteen. Ja tällaista nyt ei voida hyväksyä, jos tästä vain puhutaan, mutta ei kuitenkaan ole sitten sisältöjä, joista käy selväksi, että rahat, joita maksetaan, myöskin menevät ympäristön suojeluun. Eli vihreä ryhmä on erittäin sitoutunut siihen, että sisällöllisesti meidän täytyy edetä näissä kysymyksissä. Me haluamme e- jatkaa tätä työtä ja jatkamme näitä kompromissineuvotteluita, vaikka emme saaneetkaan kaikkia kantoja siellä läpi, mutta kansalaiset odottavat kuitenkin, että me etenemme kohti ympäristöystävällistä ja kestävää maataloutta, joka on myöskin uskottavaa sekä neuvostossa että parlamentissa. Kiitos. Grazie Martin, e ora... Kiitoksia sitten Jim Nicholson EKRstä. Kiitoksia puheenjohtaja. Voinko myös toivottaa teidät tervetulleeksi ministerineuvoston puheenjohtaja ja haluan toivottaa menestystä seuraavana viitenä kuukautena, koska ensimmäinen kuukausi tässä jo vierähti ja aika tiukkaa tulee olemaan loppupuolella. Kaikki olemme tässä tietoisia mutta olette valmis, valmis ha, ottamaan vastaan nämä haasteet. Te puhuitte avauspuheenvuorossani kompromisseista, ja mehän kyllä tunnemme kompromissit tässä valiokunnassa, yritämme niitä usein viilata – silloinkin, kun olemme varsin kaukana tästä kannasta. Yksi suora kysymys kuitenkin. Oletteko sitä mieltä, että neuvosto on tehtävän tasalla, koska kaikki suhteet, joita minulla tähän asti heidän kanssaan on ollut, niin minusta heiltä vakavissa puuttuu tietoa siitä, kuinka parlamentti oikein toimii. Ja mielestäni tästä tulee teille merkittävä tehtävä. Heidän pitää saavuttaa tavallaan heidät. Me emme ole mikään leimaparlamentti, emmekä ole vain kuuntelemassa, mitä heillä on meille sanottavaa. Me olemme tärkeä osatekijä päätöksenteossa, kun muokataan YMPn tulevaisuutta. Haluaisin myös kysyä teiltä seuraavaa elintarvikevarmuudesta. Elintarvikevarmuus oli tämä suuri vaatimus pari-kolme vuotta sitten. Kaikki puhuivat ruokaturvasta, olivat sitä mieltä, että tämä oli hieno juttu. Voitteko te kertoa minulle, mitä näille, äh, miten voimme varmistaa näiden ehdotuksien myötä elintarvikevarmuuden tulevaisuus, koska minä en tätä tätä huomaa. Kaikki villeet Euroopassa pyytävät vähemmän byrokratiaa, vähemmän paperityötä, ja minun täytyy teille sanoa, että komission ehdotukset tarkoittavat sitä, että ainakin 15 prosenttia lisää hallinnollisia kustannuksia syntyy, enkä minä tiedä, mitä kustannuksia meidän viime viikkoisiin ehdotuksimme liittyy, mutta oletan, että tämä tämäkään ole yhtään alle tämän toisen. Joten mihin me oikein tässä tähtäämme? Ja tämän me vastauksen halusin tietää, koska meille ihan alussa sanottiin, että meidän pitää hyväksyä vihertäminen pilarissa yksi, jotta varmistamme talousarvion. Nyt pilarissa vihertämistä tapahtuu ja leikataan budjettia. Miten te tähän asiaan suhtaudutte ja tartutte, koska tämä on ratkaiseva seikka. Jos budjettileikkaus tehdään, mitä sitten kuluu vihertämiselle pilassa yksi? Pitäisikö se pysyä siellä vai niin kuin olemme, me muistamme, että uskovat, että vihertäminen liittyisi pilariin kaksi? Nämä ovat niitä alueita, joita teidän ja muiden pitää käsitellä, jos me haluamme saada aikaan sellaista politiikkaa, jota viljelijät, josta viljelijät voivat hyötyä Euroopassa. Ja virhe, joka tässä tehdään, on, että pyrimme sovittamaan samaa kokoa kaikille etelästä, pohjoiseen, idästä, länteen, koko EU:ssa, eikä se vaan toimi. Ja meidän pitää yrittää saada riittävästi joustavuutta tähän niin, että saamme homma toimimaan. Te sanoitte, että meillä on tilaisuus saada tämä toimimaan. Minä kerron, että minun ryhmäni tulee tekemään kaiken, mitä me voimme varmistaaksemme sen, että saatte sopimuksen aikaan ja loppuun mennessä. Mutta minun täytyy teille kertoa, minä en suostu sellaiseen sopimukseen tai läpirunnomiseen sopimuksen suhteen, joka ei tule toimimaan sitten itse käytännössä. Haluan sellaisen sopimuksen ja haluan käyttää tähän tarvittavan ajan, joka toimii, siis tämä sopimus, ja jota ne voivat käyttää, jotka joutuvat sitä hallinnoimaan päivittäisessä elämässään hallituksen tasolla, ja ne, jotka joutuvat tekemään työtä sen pohjalta elintarvike maataloussektorilla. Kiitos. Grazie, Jim. Kiitoksia. Ja sitten Elmer, olkaa hyvä. Uh, well, thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, minua on pyydetty korvaamaan kollegani herra Agnewtä. Te ehkä olette helpottanut, kun hän on poissa, mutta minä kyllä teen parhaani täyttääkseni niin, tämän aukon. Teillä on vain kuusi kuukautta aikaa saada tämä sekasotku-uudistusehdotus kokoonsa. Missä tämä yksinkertaistaminen täällä on, sitä on luvattu, se oli yksi tavoite, mutta nyt se on hävinnyt eikä jälkeenkään ole jäljellä. Mi- miten on vähennetty byrokratiaa? Meillä on monimutkaisia sääntöjä, jotka liittyvät ekologisiin alu- alueisiin, eri, erotetaan maanhallinnoijat viljelijöistä ja kaksoirahoitusta käytetään. Miten tämä tekee elämän helpommaksi ja prosessin avoimemmaksi? Ei tämä oikeastaan ole minkäänlainen reformi tässä on sama asia, mutta vain pahemmassa versiossa. Ja sitten toimitaan protektionisesti. Ja tämä liittyy esimerkkinä tästä sokerisektori. Kuluttajat maksavat lähes kaksinkertaisen hinnan sokerista Euroopassa. Työpaikat Iso-Britanniassa ja muissa sokerialastomoissa menetetään. Herra Agnes pyysi minua ottamaan esille, niin kuin hän on itse monta kertaa tehnyt Jason Lyle-yritystapauksen niin isossa britanniassa hän kertoi, että ratkaiseva kysymys, jonka hän teki sokeriuudistuksesta 28. marraskuuta viime vuonna, on edelleenkin ilman vastausta. Voitteko varmistaa, että nämä kysymykset saavat ripeän vastauksen? Ehdotukset, eivät, joita olemme saaneet, eivät mitenkään ratkaise, ratkaise ongelmia. Elintarvikkeiden hinnat nousevat. Nämä ehdotukset edustavat protektionismisia markkinoiden huonoa hallinnointia josta sitten EU ja Iso-Britannia kärsii tulevan kymmenen vuoden aikana. Pyydän teitä, että käytätte aikana niin, että saadaan vähän tervettä järkeä näihin uudistuksiin ja varmistatte, että kun hinnat nousevat näinä aikoina ja ennakoidaan elintarvikepulaa viljelyltä, ei estetä toiminnasta typerillä vihertämiskannustimilla. Ja pitää varmistaa, että kovasti työtä tekevät työntekijät omassa maassani ja muualla eivät menetä työpaikkojaan sokerimarkkinoilla johtuen vanhanaikaisesta protektionismista. Odotan teiltä vastauksia. Kiitos. Molto bene, grazie. Kiitoksia. Tässä olivat ryhmien koordinaattorit. Ja nyt sitten Simon saa ensin vastata näihin kysymyksiin ja sitten sen jälkeen esittelijät, varjoesittelijät, kaikki muut saavat puheenvuoron. Eli Simon, ole hyvä. Great. Well, first of all, um, thank you for your, uh... Kiitoksia näistä kysymyksistä. Tällaista keskustelua juuri pitää käydä, eikä vain vaihtaa kohteliaisuuksia. Ensinnäkin Albertin kommentit. Olen samaa mieltä. Me tarvitsemme näitä neuvotteluita ensi viikolla rahoituskehyksestä, jotta voidaan tästä tilanteesta siirtyä eteenpäin. Eli valmistelemme kantaamme ja sitten meidän täytyy lyödä lukkoon kannat, kun tiedämme, kuinka paljon varoja on käytettävissä yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Tietysti ministerineuvoston näkökulmasta haluamme tehdä mahdollisimman paljon päätöksiä maatalousministerien suhteen tämän budjetin täytäntöönpanosta ja kumppanuudesta teidän kanssanne yhteispäätösmenettelyssä. Mutta sitten on joitain päätöksiä, joita tehdään ensi viikolla neuvotteluissa monivuotisesta rahoituskehityksestä. Ja mietimme kysymyksiä, kuten kuinka paljon prosenttilukemia annetaan vihertämiseen, sitten ulkoinen lähentyminen eri maiden välillä ja sitten muut neuvottelukohdat. Ja kaikki teistä, jotka ovat seuranneet keskustelua, niin varmaan tunnette ne. Ilmeisesti tämän jälkeen komissio käyttää puheenvuoron vuoden 2014 määräaikaisista toimista. Ja nyt on hyväksytty se, että pitää olla ainakin vuosi sen jälkeen, kun saadaan aikaan poliittinen sopimus uudistuksesta ja sen jälkeen maille annetaan aikaa soveltaa tätä uutta järjestelmää. Eli Jim, Roger ja muut ovat puhuneet näistä ja mitä tulee näihin järjestelmiin, niin maille täytyy antaa aikaa toimia näissä asioissa maksuvirastojen kanssa ja muiden rakenteiden kanssa varmistaakseen, että tässä voidaan toimia niin, että viljelijät ymmärtävät tämän ja että maat voivat panna tätä täytäntöön. Ja tämä ei nyt onnistu neljässä viidessä kuukaudessa ja siksi komissio on nyt hyväksynyt sen, että vaikka saammekin aikaan poliittisen sopimuksen kesäkuussa, niin tarvitaan loppuvuosi sitten siihen, että asetukset saadaan voimaan tämän sopimuksen jälkeen, niin sitten pitää olla määräaikaisia järjestelyitä vuodelle 2014. Ja mikäli sopimus saadaan aikaan monivuotisesta rahoituskehyksestä, ja sitten meillä on täytäntöön panoa tammikuusta 2015. Eli tämä on aikataulu, jota me nyt työstämme, ja mielestäni se on ihan järkevää. Sitten Luisin kommentit on hienoa, että teistä vaikuttaa se, että olen päättäväinen siitä, että tämä asia saadaan hoidettua, koska näin on. Ja tiedän kyllä, mikä on Euroopan parlamentin rooli tässä prosessissa. Ja sitten Jimin kommentit. Olin kolme vuotta Euroopan parlamentissa ja tiedän, millaista turhautumista täällä on liittyen yhteispäätösmenettelyyn. Ja tämä nyt on tietysti kaikkein suurin yhteispäätösmenettely, jota tämä valiokunta ja koko parlamentti on käsitellyt ja meidän täytyy varmistaa, että tässä onnistutaan. Sitten vaikeat kysymykset. No, minun on vaikea nyt antaa tähän selkeä vastausta, koska parlamentti ei vielä ole lyönyt lukkoon neuvottelukantaansa, mutta jotkut asiat, jotka ovat teille olleet vaikeita, ovat suuria haasteita myöskin minulle, jotta niistä saadaan sopimus neuvostossa. Enkä aliarvioi haasteita, joita puheenjohtajakaudella on, jotta saadaan neuvoston neuvottelukanta lyötyä lukkoon. Monista kysymyksistä on erimielisyyksiä, mutta meidän täytyy nyt saada ensin aikaan sopu rahoituskehyksestä, ja uskon, että todellakin on halua löytää kompromisseja. Mutta tietysti kun neuvottelemme parlamentin kanssa, Kyse on suurista kysymyksistä, vihertämisestä, sisäisestä lähentymisestä, nuorten viljelijöiden tukemisesta. Eli uskon, että tässä on erilaisia kantoja, jotka liittyvät esimerkiksi markkinoiden hallinnointiin ja mitä tulee erilaisiin kantoihin, joita on selkeästi parlamentissa, mutta myöskin neuvostossa maiden välillä, jotka haluavat enemmän vapaita markkinoita ja sitten on maita, jotka eivät sellaista halua ja haluavat hallinnoida markkinoita ja hintoja tiukemmin, mitä tulee kaupallisiin toimenpiteisiin ja muihin. Eli tällaista kitkaa on aina. Parlamentissa, neuvostossa ja tätä kitkaa varmasti on silloinkin, kun käynnistämme kolmikantaneuvottelut komission kanssa. Ja meidän kaikkien täytyy pyrkiä sitten käytännönläheisiin ratkaisuihin. Sitten Brittan kommentit. No, tässä on erilaisia kantoja. Sitten Hoisling. Ja jälleen kerran, minun on vaikea nyt kertoa yksityiskohtaisesti vihertämisestä. Se tietysti teitä kiinnostaa. Eli mikä sitten tämä lopullinen ratkaisu on, ennen kuin neuvostolla on neuvotteluvaltuudet. Mutta henkilökohtaisesti voisin tästä kertoa, mutta se nyt ei ole paljon arvoinen. Eli tehän tarvitsette neuvotteluvaltuudet, mitä tulee täytäntöönpanoon, ja samalla pitää olla vihertämistä, jossa on todellista arvoa kestävyyden ja ympäristön kannalta elintarviketuotannossa. Ja tähän me pyrimme. Ja on totta, että tilintarkastustuomioistuin arvioi, että täytäntöönpano uuden politiikan osalta, kuten komissio on ehdottanut, saattaisi maksaa noin 15 prosenttia enemmän, ja tällaista ei mielestäni voida hyväksyä. Neuvosto ei myöskään tätä voi hyväksyä, siitä olen aika varma. Eikä myöskään parlamentti tätä hyväksy. Ja siksi tarkistuksessa tuli tuhat, ja siksi haluttiin yksinkertaisempaa täytäntöönpanoa kuin komission alkuperäisessä ehdotuksessa. Meillä kaikilla on vastuuta edetä. On turha katsoa minua ja sanoa, että te vaaditte yksinkertaistamista. Täytyy katsoa, mikä on parlamentin kanssa yksinkertaistamisen osalta ja ottaa se huomioon. Sitten lähteä kolmikantaneuvotteluihin. Te kerrotte, millaisia tarpeita parlamentilla on. Sen pitää olla keskeinen osa tämän prosessin päätöksentekoa. Ja jos näin on, niin teillä on myöskin yhtäläinen vastuu, jotta saamme aikaan yksinkertaistamista ja toimivan yhteisen maatalouspolitiikan. Eli puhutaan nyt samalla tasolla. On turha odottaa minulta kaikkia vastauksia. Ja minä yritän sitten laatia näitä vastauksia neuvoston puolelta mahdollisimman hyvin. Teidän pitää tehdä samalla tavalla sitten kokoustamme ja toivottavasti saamme sitten hyviä kompromisseja kahdesta toimielimestä ja sillä tavalla saamme sitten lopullisen kompromissin, joka sopii kaikille. Ja osa näistä kompromisseista, joita nyt tarkastellaan, kun neuvostossa yritetään saada aikaan sopu, on ollut sen mukainen, millaisia kompromisseja parlamentissa on tehty viime viikkoina, koska ne ovat järkeviä. En nyt tästä puhu yksityiskohtaisemmin, mutta mielestäni tämä on tärkeää todeta. Jotkut kompromisseista ovat hyvin järkeviä, jotkut kompromissit ovat hiukan hankalampia meille, mutta jos olisimme samaa mieltä kaikesta, niin sitten ei tarvittaisi yhteispäätösmenettelyä. Sitten Jimmy kommentit, niin olit yhtä suora puheinen kuin aina. Elintarviketurvallisuudesta. Henkilökohtaisesti tämä on minulle erittäin tärkeä asia. Ja jatkuvasti irlantilaisena ministerinä olen ottanut näitä asioita neuvostossa esiin. Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka tarvitsee sitä, että meillä on turvallista elintarviketuotantoa ja kestävää tuotantoa, joka kunnioittaa ympäristöä ja ilmastonmuutos huolenaiheita, mutta meidän täytyy myöskin tuottaa enemmän ruokaa. Tästä pitää olla ihan selviä. Eli vuonna 2030 me tiedämme, että maailmanlaajuisesti maailmassa tarvitaan 40-50 prosenttia enemmän ruokaa kuin tällä hetkellä tuotetaan. Tämä nyt on fakta. Ja 2050 äh, lukema on vielä suurempi. Väestö kasvaa, kaupungistuminen lisääntyy, kehitys etenee esimerkiksi Aasiassa ja Afrikassa ja eteläisessä Etelä-Amerikassa, ja Euroopalla on oma roolinsa tässä. On helppo löytää ratkaisuja kestävyyden suhteen, jos puhutaan vain laajentamisesta, eli pitää tuottaa vähemmällä enemmän. Mutta todellinen haaste on se, miten tuottaa elintarvikkeita kestävällä tavalla, kun otetaan huomioon kaikki täydentävät ehdot maataloudessa, kaikki rajoitukset, joita viljelijöillä on, juuri koska meillä on näitä kestävyyshaasteita. Miten tässä onnistutaan ja samalla tuotetaan enemmän ruokaa? Ja tämä on hyvin monimutkainen haaste, joka meillä kaikilla on tässä uudistusprosessissa. Ja siksi vihertäminen on tärkeää. Sen on oltava yksinkertainen. Meidän pitää varmistaa, että vihertämisessä on todellista arvoa. Mutta samalla meidän täytyy varmistaa, että viljelijät tuottavat enemmän kilpailukykyisesti, ei ainoastaan kun verrataan muihin Euroopan maihin, vaan myöskin kun ajatellaan kilpailijoita ympäri maailmaa. Miten tässä onnistutaan ja samalla hallinnoidaan sitten vastuullisesti kestävyyttä? Tämä on yhteisen maatalouspolitiikan haaste. Ja tätä me yritämme tehdä ja löytää tämän pilari ykkösen ja pilari kakkosen mekanismien välille, jotta mailla on painopistealueita, joita tulee tukea. On se sitten kestävyystä, tutkimusta, innovaatioita, ilmastonmuutos ja niin edelleen. Ja sitten on monenmutkaisia järjestelmiä, joissa on monia akseleita, ja pilari kakkonen on hiukan, niin kuin että pyydetään jäsenvaltioita käyttämään varoja edistyksellisesti pilari kakkonen, mutta kuitenkin rajoitetusti. Eli nämä ovat yhteisiä haasteita. Meillä nyt ei vielä ole kaikkia vastauksia neuvostossa, mutta yritämme löytää näitä vastauksia. Sitten vielä Rogerin kommentit. Muistan sinutkin täältä parlamentista. Minulla on lämpimiä muistoja sinusta. No, me olemme poliittisesti hyvin eri kannoilla, kun katsotaan Euroopan parlamentin roolia. Mielestäni yhteisillä politiikoilla ympäri EUta on suurta arvoa elintarviketuotannossa, kun ajatellaan ympäristön suojelua, maaseudun suojelua. Ja yhteinen maatalouspolitiikka on ainoa laaja yhteinen politiikka talouden alalla, joka on toiminut ja joka toimii mielestäni edelleen. Siinä on puutteita, siksi sitä pitää, täytyy parantaa ja uudistaa. Meidän täytyy yksinkertaistaa sitä. Ja meidän täytyy varmistaa, että Eurooppa pysyy kilpailukykyisenä myös sokerimarkkinoilla muiden maailmanosien kanssa. Ja meidän täytyy hyödyntää uusia kasvavia markkinoita EUn ulkopuolella. Ja meidän täytyy katsoa tämänhetkistä sokeriteollisuutta, jota meillä on ja jota on suojeltava myöskin tulevaisuudessa. Ja Irlanti tuntee hyvin nämä sokerikysymykset. Ja nyt meidän täytyy kuitenkin puhua neuvoston puheenjohtajana, joten en nyt puhu tarkemmin omista näkemyksistäni sokerijärjestelyiden osalta. No sitten Jason Lailin ehdotus, no siitä en tiedä kovin paljon, mutta jos voin auttaa sen suhteen, niin totta kai pyrin niin tekemään, mutta en nyt halua luvata liikoja sen suhteen, mitä pystyn tekemään. Tämä on varmasti asia, josta voitte keskustella vielä komission kanssa. No niin, tässä minun vastaukseni ja odottelen sitten seuraavia kysymyksiä. Grazie, grazie Simon. Kiitoksia Simon, kiitoksia tästä tavasta, jolla selkeästi vastasit näihin kysymyksiin. Pyydän Rybihiltä anteeksi, hän ei saanut koordinaattorien kierroksella puheenvuoro, eli hän saa nyt heti puheenvuoron. Kiitos. Minä haluan kertoa teille, että me olemme olemme osoittaneet erittäin suurta ymmärrystä teidän esityksenne suhteen, arvoisa ministeri. Kun te tulitte tähän saliin, te myöskin hymyilitte. Ja teidän sananne saavat mm, meidät ajattelemaan, että paljon tulee toteutumaan. Mutta tietenkään eihän kaikki riipu teistä ja neuvostosta. Mutta uskon todella, että Irlannin puheenjohtajakauden aikana ollaan todella leikkauspisteessä. Se tulee olemaan ratkaisevan tärkeä vaihe. Yhteinen maatalouspolitiikka on todellinen onnellinen sattumien yhteentörmäys, jos näin voisin sanoa. Irlannin puheenjohtajakauden aikana ja toivottavasti sama asia etenee täällä samalla tavalla, mutta Irlannin puheenjohtajakauden aikana te olette pystyneet jo osoittamaan, että kuuntelette kansan ääntä vaikeina aikoina ja toimitte sillä tavalla, että kansalaiset ovat tyytyväisiä. Tämä on varsin loistava esimerkki koko EUlle ja toivon, että mitä me, MEPit, voisimme tehdä, mehän edustamme kansalaisiamme, kansojamme – voisimme toivoa enemmän ja paremmin sillä tavalla, että tukisimme niitä kompromisseja, joihin olemme itse työssämme päässeet. Kahden vuoden ajan olemme jo työstäneet yhteistä maatalouspolitiikkaa. Me olemme järjestäneet kymmenittäin mielenosoituksia, tapahtumia. Me olette, ja me olemme kuulleet ihmisten laulavan tai huutavan parlamentin edessä täällä Strasbourgissa – me olemme saaneet maitosuihkuja päällemme. Paljon on nähty ja koettu, mutta tässäkin kuuluu kansan ääni. Minä edustan poliittista ryhmääni, olen sen äänitorvena, GUE-ryhmää, ja tulen itse Latviasta. Ja jos puhutaan suorista tuista, suorista maksuista, sitä ei voi hyväksyä enää jos me haluamme oikeudenmukaisen Euroopan unionin. Minun valitsijani, meidän maanviljelijämme Latviassa pyytävät jatkuvasti suorien tukien sopeuttamista. Pitääkö odottaa vuoteen 2019? Pitääkö iloita siitä, että os onnistumme 80 prosenttisesti Euroopan keskiarvona. Se ei tyydytä ainakaan enää meidän maanviljelijöitämme ja toivon, että te kuulette myös nämä äänet. Maanviljelijät jatkavat taisteluaan. Lähipäivinä tullaan järjestämään mielenosoitus Via Baltikan varrelle tullaan sytyttämään 400 tulipesää ja maanviljelijät ovat siellä tien varsilla ja toivottavasti tekin kuulette ja tulette näkemään tästä jotakin ja toivottavasti te olette se henkilö, joka tulee todella paneutumaan yhteiskunnallisiin kysymyksiin maataloudessa – niitä löytyy paljon myös tuoltakin sektorista ja toivottavasti te ymmärrätte ne niin kuin ne pitää ymmärtää. Kiitos paljon. Grazie Rubik. Kiitoksia. Sitten esittelijät, varjoesittelijät ja kaikki muut. Ensin Dantin ja sitten Garcia Perez. Michel, ole hyvä. Monsieur le ministre. Arvoisa ministeri, Ensiksi haluan kiittää teitä teidän määrätietoisuudestanne, joka välittyy tänne asti, kun jo näiden viiden kuukauden aikana, jolloin me tulemme tekemään työtä yhdessä, te haluatte päästä tulokseen, joka olisi tyydyttävä kaikille osapuolille meidän iskulauseemme EU:ssa on äh, moninaisuudessaan yhtenäinen. Uskon, että parlamentti omaksuessaan oman ilmaisunsa viime viikolla on todella toteuttanut tätä iskulausetta on yhtenäinen. Me tiedämme, että itse kukin me omamme tavoitteita, kunnianhimoisia tavoitteita, vaatimuksia, sitoumuksia valitsijoihimme suhteen. Ja, ja kuten valit, huolimatta kaikesta, Luis Capulas Santos sanoi tästä ensimmäisen pilarin esittelijänä, meidän kompromimme on hyväksytty suurella enemmistöllä. Jotkut komissiossa ja neuvostossa voivat piiloutua joiden parlamentin kannanottojen taakse. Täytyy korostaa, että nyt on kyseessä ensimmäinen kerta, kun todella suora demokratia tulee esille yhteisessä maatalouspolitiikassa. Ja kun pitää lähteä sitten itse kentälle, maaperälle, niin silloin toimielimet instanssit, jotka ovat joskus ovat unohtaneet missä se todellinen maaperä on. He ovat loitontuneet liiaksi todellisuudesta, mutta me tulemme viemään nämä neuvottelut päätökseen äh, hetkellä, jolloin konteksti on lähes tulkoin sama kuin silloin, kun lähdettiin toteuttamaan, käynnistämään yhteistä maatalouspolitiikkaa. Ehkä unohdamme, että 50 vuotta on kulunut siitä, kun yhteinen maatalouspolitiikka luotiin. Tuolloin kuusi jäsenvaltiota olivat riippuvaisia ulkopuolisista tuotteista ja silloin piti turvata Euroopan elintarviketurvallisuus. Me mm, tuotimme vain 80 prosenttia siitä, mitä kulutimme. Mutta nyt haasteet ovat muuttuneet, ei vain 500 miljoonan kuluttajan kannalta, kuten, mutta myös, kuten te sanoitte aiheellisesti, tilanne on muuttunut koko planeetan kannalta. Eurooppalaiset kuluttajat odottavat YMPltä tiettyä markkinavakautta, elintarviketurvallisuutta elintarvikejakelussa, tuotannossa. Myös laadullisesti on paljon odotuksia toimivaa maataloutta. Meillä pitää olla hyvä elintarvikeketju, joka toimii. Tämän kaiken toteuttamiseksi mitä kaikki puhujat ovat täällä sanoneet. Me tarvitsemme tätä iskulausetta 2020 vakaus, kasvi, työllisyys. Se oli teidän iskulauseenne. Ne ovat teidän puheenjohtajana kautenne keskeisiä väyliä toimintalinjoja. Mitä me nyt pyydämme? Haluamme parempaa näkyvyyttä, työllisyyttä, kasvua. Minä haluan ainakin taata teille, että olen käytettävissä, olen määrätietoinen, jotta pääsemme yhdessä hyvään kompromissiin me, aie, me tiedämme, mitä me aiomme äänestää, me tiedämme, mitkä ovat neuvottelulinjaukset. Eri e, mietinnöissä olemme jo nyt käytössänne e, käynnistääksemme keskustelut. Sanon keskustelut, neuvottelut käynnistetään sitten, kun virallinen mandaatti on saatu siihen. Mutta olen käytettävissä. Minullekin pää, loppuun e, pääseminen on yksi tärkeimmistä prioriteeteista puolen vuoden sisällä. Kiitoksia. Sitten Irashi Garcia Perez. Sen jälkeen Mäkinäiset Kosinger. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan yhtyä niihin, jotka kiittävät teitä siitä, että olette tulleet tänne valiokunnan eteen ja keskustelemaan näinkin mielenkiintoisesta aiheesta, joka meidän mielestä on tärkeä, koska nyt on todella ratkaiseva hetki koittanut, jotta voimme saada työmme hyvään päätökseen. Ja tämä tämän lainsäädäntökauden aikana, kun puhutaan YMPn uudistuksesta. Kaikkien puheenvuorojen aikana te olette olleet erittäin tietoisia siitä, kuinka suuret odotukset vallitsevat tässä valiokunnassa ja mikä on Iranin puheenjohtajakauden rooli, kun se voisi viedä eteenpäin näitä neuvottelu, neuvotteluja YMPn uudistuksesta. Tämä on keskeistä, tämä on ratkaisevaa. Me kyllä uskon, että pystymme, kykenemme synnyttämään tämän uuden koordinaatiotilan, yhteistyötilan me olemme myös tietoisia siitä, että neuvostossa voi olla vaikeuksia, kun pitää päästä määritellä sopimuksia. Joissakin kohdissa kannanotot, työtulokset, joista, jotka ovat tärkeitä tälle valiokunnalle niin on olemassa kuitenkin yhteistyötä, kapasiteettia päästä sopuun. Tässä valiokunnassa edustamme myös paljon monimuotoisuutta eri poliittisia ryhmiä, eri maita. Eli sopimukseen pääseminen on sitäkin tärkeämpää. Meidän pitää olla tietoisia vaikeuksista, mutta pitää myös tietää, että meillä on tärkeä uudistus käsillämme. Se vastaa nykytilannetta tällä toimialalla. Keskeisin kysymys on tämä eurooppalaisen maatalouden monimuotoisuus. Komission ehdotus suhteessa ehdotukseen, joka tuli maatalousvaliokunnan äänestyksen tuloksena, on se, että me olemme ottaneet huomioon ne aspektit, jotka tulevat esiin eurooppalaisen maatalouden monimuotoisuudesta. Ne suuret eroavaisuudet ja välttämättö, välttämättömyys käyttää instrumentteja sopeuttamisessa, kun puhutaan esimerkiksi vihertämisessä tai sisäisessä yhtene, yhteneväisyydessä. Ainakin minun maassani se on keskeistä. Se on todella ratkaisevan tärkeää. Tämä on tulosta parlamentin tekemästä työstä, joka on ollut ihan tyydyttävää. Toivon ja toivoisin, että 7.8. helmikuuta saamme kuulla hyviä uutisia ja että tulee, saamme neuvoston kokouksista hyviä tuloksia. Meillä on myös paljon odotuksia toiveita. Me ei tämä nyt tarkoita välttämättä sitä, että päästään sopimukseen, vaan että päästään hyvään sopimukseen. Se tarkoittaa mielestäni sitä, että voimme ö, yhteisen maatalou- maatalouspolitiikan puitteissa tulisi vähemmän leikkauksia ja kuin on toteutettu viime vuosina. Sen takia, kun ajattelemme ehdotusta, jonka komissio on tehnyt, niin budjetti ei saisi olla sen, sen laatuinen, että siellä olisi enemmän maatalouteen suunnattu luvattuja leikkauksia. Me olemme todella pystyneet ottamaan esille mielenkiintoisia kysymyksiä, jotka eivät ole kustannus, kustannusmielessä raskaita. Meillä on työvälineitä käytettävissämme vahvistaaksemme tuottajien asemaa tuotantoketjussa. Tämä on tärkeää kilpailukyvyn kannalta. Meidän pitää löytää hyvät kilpailukykynormit Irlannin puheenjohtajakauden aikana. Te voitte todella taata, että nämä muutokset toteutetaan hyvin myös sillä tavalla, että parlamentista saatte myös apua, kun yritetään yritetään päästä sopuun neuvoston kanssa. Ihan lopuksi ky- kysymys. En kysy nyt teitä tässä, en kysy sitä teiltä tässä puheenjohtajavaltion edustajana, vaan Irlannin maatalousministerille on tämä, osoitet, on tämä kysymys osoitettu. Tulevina viikkoina varmasti saamme uutisia, joka liittyy Espanjan Espanjassa tapahtuneeseen hampurilaisprosessiin, jossa on käytetty hevosen lihaa valmist- pihvien valmistamiseen minusta tuntuu, että irlantilaiset viranomaisetkin ovat myöntäneet, että tämä alkuperä oli ihan jotain muuta. Minä olen sitä mieltä, että me tarvitsemme selitystä, miksi sanotaan, että alkuperä oli joku toinen. Eikö haluttu tunnustaa sitä, että oli kyse espanjalaisista tuotteista? Ee, tässä on ehkä ensimmäinen kerta, kun törmäätte tämän tyyppiseen ongelmaan kun meidän maastamme saattaa tulla tämän tyyppisiä tuotteita ja se kyllä heikentää uskottavuutta. Ja ei tämä, tässä ole kyse vain espanjalaisista lihan, tuot, lihajalostustuottajista, vaan koko EUn lihajalostusmarkkinasta. E, anteeksi, että, että kysyn tällaista asiaa, mutta haluaisin todella kuulla teidän näkemyksenne tästä kysymyksestä. Kiitoksia. Seuraavaksi McGuinness ja sitten Kostinger. Ole hyvä. Eli varjoesittelijä, olkaa hyvä. Perhaps Kiitoksia. Kun otan tätä kollegani viimeistä kommenttia, ehkä itse tekisin huomion ja viittaisin myös herra Dantanin, niin hän sanoi, että tarvitsemme elintarvikkeita, joka toimii. Tarvitsemme tätä kuluttajille ja tuottajille, ei ole kyse vain hinnasta, vaan laadusta, etiketöinnistä, tarvittavista kontrolleista koko ketjun aikana mielestäni. Tämä on sellaista, jonka takana valiokuntamme seisoo ja meidän pitää vaatia, että näin myös tapahtuu ja ehkä tästä voitaisiin jossakin toisessa yhteydessä keskustella enemmän. Ministeri, olette erittäin tervetullut takaisin tähän saliin. Te tulette olevan varsin tarmokas. Toivottavasti tarmoa riittää tulevina kuukausina toivon sama itsellenikin. Tämä on pitkä prosessi, johon olemme siirtymässä, mutta ei tämä mitään ydinfysiikkaa ole, joten yritetään nyt ei liioitella. Tässä pyydetään sopimukseen tietystä periaatteista. Te olette todellakin intohimoinen, kun puhuitte elintarvikevarmuudesta ja te puhuitte tästä monimutkaisesta haasteesta sen suhteen, miten tuotamme kestävällä tavalla elintarvikkeita ja myös enemmän elintarvikkeita. Joten suora kysymys teille, oletteko sitä mieltä, että nämä uudistukset auttavat meitä tarttumaan tähän haasteeseen vai ajattelet vähän niin kuin minäkin, että tässä todellakin yritetään luoda johdonmukaisempi, holistisempi maaseututuotanto, äh, elintarvike, tai siis mm, järjestelmä, siis toimiiko tämä? Jos me saamme budjetin, parlamentti on osoittanut tähän mennessä joustavuutta ja me olemme tehneet hyvää työtä kollegoina keskenämme, vaikka erimielisyyksiäkin meillä on. Te saatte meiltä tukea tämän asian eteenpäin viemisessä. Olen tyytyväinen siitä, että meillä on tällaisia epävirallisia yhteyksiä kun työ, työstämme mandatimme rajoissa. Mutta kuulin, kuulin, kyllä, kuulin kyllä varoituksenne tästä aikakysymyksestä ja meidän pitäisi kaikkien tätä miettiä. Oletan, että nyt olemme varsin kriittisessä vaiheessa ja lopetan tähän. Tämä ei ole siis mitään ydinfysiikkaa. Me tiedämme, missä nämä hankalat kysymykset ovat. Yritetään ratkaista näitä teknisiä aspekteja, jos vain voimme. Ja silloin, kun tarvitsemme poliittisia päätöksiä, niin pyritään sitten niihin nopeasti. Puhumisen aika on tässä ohi. Molto bene, grazie. Kiitoksia. Sitten Kostinger, varjoesittelijä, sen jälkeen sitten Wachikowski-Smith. Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan toivottaa ministerin tervetulleeksi ja kiitoksia tästä hyvin myönteisestä ja rohkaisevasta alustuksesta ja näistä täsmällisistä vastauksista ensimmäisiin kysymyksiin. Edelliset puhujat ovat jo todenneet, että tämä on hyvä merkki Irlannin puheenjohtajavaltiolta, että tämä uudistus halutaan viedä päätökseen ja panna täytäntöön. Mutta Des jo esitti kysymyksen, eli mitä tarkoittaa se, että komissio on jo ilmoittanut, että tämä täytäntöönpano alkaisi vain vasta vuonna 2015 näistä teknisistä mukautuksista johtuen. Eli kysyisin, miten, kun ajatellaan tätä maaseudun kehitystä, mikä on tilanne, mehän tiedämme, että suorat maksut eivät ole niin ongelmallisia, jos tätä alkuajankohtaa lykätään, mutta tilanne on hiukan erilainen, kun ajatellaan sitä, että jäsenvaltioiden täytyy esittää nämä sertifiointi- ja muut hakemukset EUlle, emmekä vielä tiedä, miten konkreettisesti nämä vihertämistoimet sitten toteutuvat ensimmäisessä pilarissa, ja me täällä Euroopan parlamentissa olemme hyvin konkreettisia ja olemme tehneet hyviä ehdotuksia sen suhteen, miten jo nyt voidaan ryhtyä luonnonsuojelutoimiin maaseudun kehittämisessä ja miten tulevaisuudessa emme estä niiden toteutamista ja millä tavalla myöskin ei tapahdu mitään takapakkia näissä asioissa tulevaisuudessa. Eli haluaisin kuulla teidän arvionne näistä kysymyksistä ja sitten ihan konkreettisesti budjetista. Mehän olemme neuvotelleet nyt marraskuussa näistä kysymyksistä ja tästä asiasta jo puhuttiinkin tänään. Eli nämä merkit maatalousbudjetin osalta ovat aika pelottavia. Ja mielestäni, mitä tulee maaseudun kehittämiseen, niin siinä on liian suuria leikkauksia suunnitteilla ja se vaikuttaa sitten eri tavalla eri jäsenvaltioissa. Ja kuitenkin katsoisin, että tulevaisuus on maaseudulla, koska meidän täytyy saada enemmän tuotantoa maaseudulta. Se täytyy ottaa huomioon ja täytyy ottaa huomioon nämä erot. Ja maaseudun kehittäminen ei koske pelkästään maatalousalan yrityksiä, vaan siellä on kasvupotentiaalia koko maaseudun alueella. Ja mielestäni näin. Nämä asiat pitää ottaa huomioon. Meillä on tehtäviä maaseudulla. Meidän täytyy miettiä maaseudun autioitumista, infrastruktuureja ja maaseudulla on hyvin tärkeä rooli, jotta tulevaisuuden kehitys on kestävää. Ja näistä kysymyksistä haluaisin kuulla kantanne, ministeri. Eli miten sitten huippukokouksessa näitä asioita käsitellään. Ja ehkä voisitte vielä kertoa hiukan epävirallisesti siitä, onko jotain suunnitelmia tai keskusteluita liittyen suunnitelma b mikäli esimerkiksi huippukokouksessa ei päästä sopimukseen, eli budjetista ei saada sopua aikaan. Ja sitten meidän täytyy, sitten me olemme täysin uudessa tilanteessa. Kiitos. Kiitos. Sitten Vasekovski ja sitten Paul Schmidt. Dziękuję, <clears throat> panie przewodniczący. Chciałem nawiązać do mm, głosu pana... Mm, kiitos, puheenjohtaja. Ensiksikin haluaisin antaa vähän jatkoa edustaja Rymihin mietinnölle, äh, sanomalle, mitä hän äsken puhui. Olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan mutta haluan kuitenkin lisätä, että tämä räikeä epätasa-arvo suorissa maksuissa jäsenvaltioiden kesken heikentää nimenomaan uusia jäsenvaltioita, mutta ei ainoastaan uusia jäsenmaita. Tämä epätasa-arvo, jos sitä tarkastellaan artiklan 18 valossa, jossa puhutaan EUn toiminnasta. Ja jos se yhdistetään artiklaan 40.2 EUn perussopimuksesta, sopimuksesta, niin tämä sopimus todella leimaa tämän epätasa-arvon tämän epätasa-arvon, josta on tullut hyvin tyypillistä tälle nykytilanteelle, jota me emme kyllä saisi hyväksyä, koska ei tässä ole kyse ainoastaan epätasa-arvosta, vaan myös laittomuudesta. Se on laitonta, jos ajattelemme meidän lakisäätekehystämme. Schmidt. Kiitoksia. Sitten Schmidt. Thanks, Paolo. I, I must be looking a little Teutonic this morning. Kiitoksia, Paolo. Niin Simon, haluaisin onnitella henkilökohtaisesti sinua ja Irlantia kokonaisuudessaan. Saadaan hiukan keltistä rohkeutta tai panassia näihin kysymyksiin. en nyt toista kommentteja YMPstä, joita täällä on nyt tehty. Haluan vain ottaa... Ei, me, mehän tuhlaamme 15 prosenttia elintarvikkeita, monia muitakin asioita pitää tehdä elintarviketurvan hyväksi. Palot esille selkeitä kysymyksiä kanssasi, koska siinä olet asemassa, jotta voit ollakin edistää näitä kysymyksiä me halusimme parantaa elintarvikkeiden, eläinten hyvinvointia kautta e- Euroopan. Kaikki haluavat kansalaiset, neuvosto, kymmenen jäsenvaltiota vieläkin kuitenkin ei halua toteuttaa näitä vaatimuksia, jotta saataisiin hiukan vauhtia tähän. Me Tästä on tullut tällainen kaava, malli toimia ja neuvoston pitää nyt olla tosissaan. Haluatteko te tällaista äh, kauppakieltoa niiden maiden kohdalla, jotka eivät ole täyttäneet standardeja, miten neuvosto suhtautuu tähän, jotta asia vielä kiireisemmin eteenpäin. Sitten CP Viime viikolla me äänestimme sen puolesta, että, että otetaan lampaat pois tästä ympäristövaatimusten täyttämisohjelmasta. Haluaisin kuulla, mitä neuvosto on mieltä. Oletteko sitä mieltä, että tämä on järkevä tapa to- toimia asiassa? Ja sitten, mitä täällä sanottiin, eh, hampurilaisesta hevosenlihasta ehkä, että ole tietoisia tämän ilmiön laajuudesta. Eh, elintarvikevirasto Irlannissa, siis ei Skotlannissa, siellä Irlannissa todettiin, että supermarketeissa Irlannissa, Skotlannissa, Iso-Britanniassa on myyty lihaa jossa jauhelihaa, jossa on mukana 28 prosenttia hevosenlihaa, joissain tapauksissa ei tämmöisessä ole mikään vaara kansanterveydelle, mutta se kyllä vähentää luottamusta elintarvikeketjuun, koska hevosen lihasta on tullut, liha on tullut Puolasta, Italiasta, mistä tahansa muualta. Meillä on kuitenkin yhteensovitettu ketju kautta Euroopan ja tarvittaisiin pakollista merkintöjä ja komissio pohtii asiaa, mutta asia ei kuitenkaan etene nopeasti. Sinä voit todellakin nyt vaikuttaa tähän asiaan ja tarvetta kyllä mielestäni on. Voisitteko vahvistaa, että tästä tulee teille prioriteetti tämän, sitten muiden kysymysten lisäksi, joita te, teidän pitää tehdä? Toivotan nyt paljon onnea. Teillä on täällä varmaankin enemmän liittolaisia kuin neuvostossa. Grazie all'onorevole Schmidt, adesso abbiamo l'onorevole Kiitoksia Dodds ja sitten Haakin. Sorry, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Ministeri, siis tervetuloa valiokuntaan. Toivotan teille menestystä työssänne. Teillä on suuria tehtäviä ja valtavaa vastuuta, ei pelkästään yhteisen maatalouspolitiikan saralla, vaan myöskin yhteisen kalastuspolitiikan alalla. Ne ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä, ja meidän täytyy saada aikaan huomattavaa edistystä ennen kesäkuuta. Teillä on paljon haasteita edessänne näissä kysymyksissä ja niihin liittyy budjetti, mutta niihin liittyy ja tämä on tullut esille myöskin tässä keskustelussa. Eli meidän täytyy hallinnoida jäsenvaltioiden odotuksia. Se on tärkeää. Ja tämän uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden odotukset, eteläisen ja pohjoisen, idän ja lännen odotukset. Ja valiokunnassa on hyvin erillisiä kantoja sen suhteen, millaista eli yhteistä maatalouspolitiikkaa pitäisi olla. Ja haluaisin kuulla kommenttinne siitä, miten yritätte ratkoa nämä ongelmat. No muutama kysymys, jotka ovat erityisen tärkeitä omalla alueellani Pohjois-Irlannissa. Ensinnäkin alueellinen joustavuus. Mielestäni se on erittäin keskeinen ja tärkeä seikka. Meillä ei voi olla yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka kattaa 27 jäsenvaltiota, saati sitten kaikki näiden valtioiden alueet, kun otetaan huomioon niiden erilaiset tarpeet. Eli alueellinen joustavuus neuvostossa on erittäin tärkeää ja haluaisin kuulla kantanne tästä. Sitten on myöskin tärkeää, että meillä on alueellista joustavuutta, kun ajatellaan viherrystä, vihertämistä, en nyt suosi vihertämistä pilarissa yksi. Uskon, että siitä koituu paljon ongelmia ja kuten monet ovat sanoneet, niin se lisää byrokratiaa. Haluaisin kuulla, onko mitään mahdollisuutta, että vihertämistä katsotaan aluetasolla. Uskon, että se vähentäisi byrokratiaa ja vähentäisi viljelijöiden tarvetta täyttää kaavakkeita. Ja tämä on tietysti teidän omalla on tärkeää Irlannissa ja Pohjois-Irlannissa. Eli se, että olisi tämä tasamaksujärjestelmä. Sitä pitää hallinnoida tarkkaan. Ja meillä pitää olla järkevä ja sopiva aikataulu. Ja haluaisin kuulla, millaisia keskusteluita tästä on käyty neuvostossa. Sitten haluaisin kuulla, millaisia keskusteluita on käyty neuvostossa tuesta joka on tärkeä erityisesti maitoalan toimijoille. Markkinoilla on ollut hyvin paljon heilahteluita. Erityisesti vuodesta 2015 eteenpäin haluamme valmistaa, että on tukea ja turvaverkosto maitoalan toimijoille, jos meillä on tällaista heilahtelua yhtä paljon kuin viime vuosina. Ja sitten kalastuksesta viime viikolla sanoitte, että neuvostossa keskustellaan näistä toimielinten toimivaltuuksista eri asioissa ja mukautumisessa Lissabonin sopimukseen. Ja haluaisin kuulla, miten nämä neuvottelut etenivät. Mielestäni tämäkin on tärkeä kysymys, ja meidän täytyy saada tähän hiukan selkeyttä. Sitten tällä viikolla keskustelin komission jäsenen Borgin kanssa, kun puhuttiin näistä emak ennakkokysymyksistä. Ja itse tulen jäsenvaltiosta, joka noudattaa näitä sääntöjä, ja meille olisi haittaa, mikäli tätä asiaa nyt ei nopeasti ratkaista. Eli haluaisimme kuulla vähän, millaisia keskusteluita näistäkin asioista on käyty. Ja kaikkea menestystä me tiedämme, että teillä on suuria haasteita edessänne. Bene, grazie, onorevole Harkin. Kiitoksia Harkin, Lebrun ja sitten Jegle. Kiitoksia puheenjohtaja. Ministeri Komeni, haluan toivottaa teille tervetulleeksi ja haluan toivottaa teille menestystä. Kuten näette, hyvää tahtoa kyllä löytyy teidän puheenjohtajakauttanne kohtaan. Ja kuten itsekin sanoitte, työtäkin on paljon. Olitte aivan oikeassa, kun sanoit, että nyt on todellakin tilaisuuden hetki parlamentti. Tämä valiokunta on viimeiset vuodet käsitellyt tätä kysymystä ja jos me emme vie asiaa loppuun, niin kuin sanoitte, niin seuraavalla vaalikaudella sitten nämä neuvottelut, neuvottelut viedään loppuun ja kukaan ei halua tällaista tilannetta varmastikaan. Meidän pitää tehdä nyt näin ja lopettaa tämä loputon keskustelu. Haluaisin vastata myös kysymykseen yhteispäätösmenettelystä. Me emme odota teiltä vastauksia. Tämä on yhteispäätösmenettely. Me teemme tätä yhdessä ja me kannamme vastuumme tästä tässä kontekstissa neljä asiaa. Puhun ihan lyhyesti. Te otitte esille jäljellä oleva kysymyksiä. Sen sijaan, että kysyisin näistä kysymyksistä yksityiskohtaisesti kysyisin, minkälaisia järjestelmiä rakenteita aiotte toteuttaa, jotta voidaan käsitellä tätä kysymyksiä. Miten aiotte tarttua näihin kysymyksiin ja hoitaa ne? Toiseksi, niin mitä tulee monivuotiseen rahoituskehykseen itseensä, me olemme kuulleet ainakin, että ehdotuksia on Van Rompalta ja muilta huomattavista leikkauksista maaseuturahoituksessa. Mitä olette tästä mieltä? Miten näette, miten tämä vaikuttaa maaseudun kehitykseen? Ja puhuitte hetki sitten myös äh, pakkopaikasta, mitä tulee maaseudun kehittämiseen. Kuinka paljon joustoa haluaisitte te nähtävään tässä lopullisessa paketissa? Ja sitten vielä kaksi ehdotusta, joihin, jotka parlamentti on hyväksynyt Haluaisin kysyä näistä kantanne. Ensinnäkin jäsenvaltiot saattavat käyttää maksimissaan 30 prosenttia kansallisesta osuudesta ja täydentää maksuja viljelijöille. Ja sitten ranskalaisen ehdotus kaksoisrahoitus joistakin hektaareista, että jäsenvaltiot voisivat itse tämän määritellä. Haluaisin kysyä, mitä te olette tästä mieltä. Ja vielä lopuksi vihertämisestä parlamentti myös on hyväksynyt tarkistuksen, jonka mukaan vihetämistä voitaisiin maksaa prosenttiosuus suhteessa perusmaksuun viljelijälle. Toisin sanoen eri viljelijät saisivat erilaisia maksuja samantasoisesta vihertämisestä. Mitä te olette tästä mieltä? Kiitos. Grazie, onorevole. Kiitoksia. Sitten Lebrun ja Jegle. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Äh, arvoisa ministeri, minä äh, voin vain yhtyä onnitteluihin ja ylistyksiin, joita tässä edelliset puhujat ovat sanoneet. Te olette hyvin avoin ja myös äh, halukas toimimaan, vaikka meillähän, mehän toimimme jo Mary McKinnesin kanssa näihin, näihin ominaisuuksiin, jolla oli vähän samantapainen, samantyyppinen tapa toimia. Yhteispäätösmenettely ei ehkä tarkoita kaikille ihan samaa. Me olemme kyllä hyvällä tiellä. Ongelma on yhä olemassa. Kollegathan sanoivat sen jo ennen minua, olemme samaa mieltä siitä, mitä tässä YMPn tulevassa uudistuksessa on pelissä. Suurin haaste on elintarviketurvallisuus, mutta myös sovittelu, yhteensovittaminen. Tässä ovat kyseessä taloudelliset panokset ja ympäristölliset, ympäristö, ympäristölliset panokset. Ei pidä lähteä vastustamaan, vaan lähteä sovittelemaan. Muuten emme löydä mitään kultaista keskitietä ettei aina kävisi niin kuin usein on käynyt, että lähdetään <clears throat> vastakkaiselle maaperälle, jossa on kyseessä ympäristölliset haasteet ja taloudelliset haasteet, ja emme onnistu siinä. Te sanoitte myös, että todellinen aihe on budjetti ja aikataulu. Kollega sen juuri äsken sanoi, että se, on, se oli se kysymys, jonka minä halusin teille esittää. Miten te nyt tässä arvioitte joustavuuden asteen, jonka voimme löytää maaseudun kehittämiselle? Jos me puolustamme maataloutta, se tarkoittaa, että puolustamme myös maaseudun kehittymistä. Minä itse vienosti toivoisin, että kun puhutaan monimuotoisuudesta, jota Michel Dantan täällä peräänkuulutti, hän on hyvin sen ilmaissut. Meidän pitää todella löytää sillä hyvä ilmentymä, hyvä käyttömuoto maaperällä, kentällä. Miten maanviljelijät, maaseudun asukkaat mieltävät tämän? puhutaan alueiden maaseutumaisuudesta. Se on meidän kaikkien tulevaisuuden haaste. Onpa sitten kyse ihan pieni, tässä voi olla ihan kyse pienistäkin maatiloista, viljelytiloista. Kiitos paljon. Grazie Lebrun. Elisabeth. Kiitos Elisabeth ja sitten Görling. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa ministeri ja kiitoksia alustuksestanne. Ainakin minä sain sen vaikutelman, että teillä on selkeitä tavoitteita, joihin haluatte päästä johdonmukaisesti, ja uskon, että olemme näistä tavoitteista samaa mieltä. Kun ajattelemme nyt vakautta ja kestävyyttä ja kasvua niiden lisäksi, niin sehän on tavoite, joka on meille kaikille yhteinen. Ja erityisesti tämä toinen pilari on nyt kyseessä, ja voitte huomata, että meille, kummalle, meille nämä kaksi ovat tärkeitä. Ensimmäinen pilari maatalouden osalta ja toinen pilari sitten maaseudun kehityksen osalta. Eli meidän täytyy siinä keskittyä maaseudun kehittämisen kaikkien väestönryhmien osalta. No sitten yksi asia, joka mielestäni on tärkeä, ja keskustelussa se on nyt jäänyt hiukan varjoon, mutta sanoisin kuitenkin, kuten puheenjohtajakin että meidän täytyy nyt vähän kritisoidakin jotain, mutta ehdotuksemme ei kuitenkaan ole huono. On parempi, että saamme kritiikkiä kuin että saisimme pelkkää ylistystä. Eilen olin Etelä-Saksassa ja siellä oli satoja viljelijöitä ja myös viljelijät voivat suostua näihin ehdotuksiin, mikäli vähän byrokratiaa vähennetään – ja helpotetaan täytäntöönpanoa. Olen huolissani siitä, että pyytö oli, ettei ainoastaan olisi ympäristöystävällisempää maanviljelyä, vaan maanviljelyä, joka jo vuosikausia olisi oikeudenmukaista. Tällaista olemme tukeneet myöskin äänestyksissämme ja nyt meillä on sitten tämä kaksoisrahoituskysymys. On puhuttu tästä kaksoisrahoituksesta ja sitä arvioitiin vähän kielteisesti. Ja minä haluaisin, että oikeudenmukaisesti kohdellaan sekä luomuviljelijöitä että perinteistä maanviljelyä. Meillä pitää olla oikeudenmukaista kohtelua ja kaksoisrahoitusta ei saa antaa kummallekaan osapuolelle, vaan kohtelun pitää olla tasapuolista. Ja toivottavasti otatte nämä kysymykset myöskin huomioon omissa keskusteluissanne. Kiitos. Grazie Elisabeth. Dobbiamo... Kiitoksia. Me olemme ylpeitä tekemästämme työstä. Girling ja sitten varapuheenjohtaja Kijarieski. Thank you, Chairman. I'd like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan toivottaa Herra Kovnin, tervetuloksi. mukava nähdä teidät täällä. En puhu YMPstä, en tiedä onko tämä helpotus vai ehkä ette halua siirtyä toiseen aiheeseen, mutta kaikesta on jo puhuttu, joten puhun tuostakin jostain ihan muusta. On nimittäin vaara siitä, että saatamme unohtaa muita tärkeitä kysymyksiä. Ja asiani koskee tiedonantoa komissiolta Sanko pääosastosta 29. tammikuuta. Siellä on ehdotus kiellosta jotka koskee tietynlaisia ähm, torjunta-aineita. Ne, jotka ovat toimineet äh, mehiläisten parissa, parissa tietävät aivan hyvin, että kyseiset hyönteismyrkyt, niitä on tutkittu paljon ja kysymyksiin tarvitaan vastauksia. Tästä en kuitenkaan puhu, vaan onko pääosasto ollut suhteellinen omassa ehdotuksessaan vai toimivatko he kohtuullisesti perustuen todisteisiin, joita heillä on, joten uudelleen käyn läpi, mitä on tapahtunut. Siis he ehdottavat, että kielletään tämä, näiden aineiden käyttö ensimmäinen heinäkuuta. Tämä perustuu EFSAn raporttiin. Tammikuulta se tunnustetaan selkeästi tieteelliset puutteet, tietojen puutteet, ja tunnustetaan, että tämä laadittiin varsin nopeasti komission pyynnöstä kolmessa kuukaudessa. Siis ja tässä myös tunnustetaan merkittävällä tavalla, että monenlaisia kysymyksiä liittyy mehiläiden terveyteen, yksi, yksi vaikeista monoviljelyä ja niin edelleen. Sitten kieltoon siirryttäisiin. Minä esittäisin teille, että tämä ei ole suhteellista toimintaa aivan erityisesti, koska he tunnustavat, että suuri osa ongelmasta johtuu siitä, että on väärinkäytetty torjunta, näitä torjunta-aineita aivan erityisesti mm, siementen kohdalla. Ja torjuntaan kuuluu tietysti ympäristövaliokuntaan, ihmiset, jotka käyttävät niitä ja hyötyvät niistä, ovat kylläkin edustettuna tässä kokoonpanossa, tässä valiokunnassa. Minä kysyisinkin teiltä, huomenna pidetään nimittäin kokous, anteeksi tänään se pidetään, koko, pidetään tämä kokous Täällä puhutaan täytäntöpanosäädöksistä ja parlamentilla ei ole mitään sanottavaa. Te ja neuvosto olette ainoita tahoja, jotka voivat suhteessa tähän asiaan tarttua. Minä pyytäisinkin, että joko A, kertoisitte meille, mitä itse olette tästä mieltä, jos voitte, ja sitten miten uskotte keskustelujen etenevän Skofan kanssa ja miten neuvosto käsittelee mahdollisia omia suosituksiaan. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Sikri ja sen jälkeen Kalniette. Wspomniane pestycydy to brak jest analizy. Mitä tulee näihin torjunta-aineisiin, me tarvitsemme analyysiä, jossa kerrottaisiin käytettyyn määrään ja muihin ainesosiin, joita voidaan käyttää, jos halutaan korvata nämä nykyiset tuholaismyrkyt mitä, mikä olisi paras tapa toimia. Tämä analyysi ei ole täysin kattava ja olen samaa mieltä siitä, että pitäisi tehdä parempia tutkimuksia ja pohtia aihetta enemmän. No palatakseni YMPn uudistukseen. Tämä uudistus tulee toteutamaan myös tuotantorakenteissa – ja kun puhutaan tuotantorakenteista, niin silloin puhutaan myös tulo, tulojen muuttumisesta. Miten me voimme tasapainottaa muutoksen tuloissa? 20 prosenttia vähemmän tuloja, kun katselemme näitä uutta perspektiiviä verrattuna vanhempaan perspektiiviin, kun haluttiin nostaa Baltian maiden osuutta, niin silloin pitää vähentää muiden, vähentää muiden osuutta ilman, että tässä voidaan todeta, että jäsenyysehdot on totaalisesti unohdettu. Niitä ei ole noudatettu. Tämä uudistus, jos se menee läpi, nykyisessä leikkaavassa talousilmapiirissä, niin, niin maanviljelijöillä tulee tulotaso laskemaan. sitäkin suuremmalla syyllä tämä vähennyspolitiikka ilmenee voimallisemmin köyhimmissä jäsenvaltioissa, siellä missä nimenomaan tarvittaisiin investointeja ja modernisointia. Kolmanneksi, kun puhumme YMPstä, meidän pitäisi viedä ensiksi loppuun lainsäädäntötyö vuodelle 2014. Voimmeko sovittaa nämä yhteen Miten me voimme taata työn laadukkuuden, kun aikataulu on niin tiukka? Toivon, että todella pääsemme hyvään lopputulokseen. Meillä on hyvät kokemukset kyllä jo aikaisemmista uudistustöistä. Mutta kun puhutaan uudistuksesta maataloudessa, siihen liittyy voimakkaasti tuotannon kausiluonteisuus ja maanviljelijät ovat siitä hyvin riippuvaisia. Muutokset voivat heilahdella 10-15 prosenttiin, jos ajatellaan esimerkiksi jonkun tietyn tuotteen viljelyä. Mm, tässähän on kyse maatalouteen kuuluvasta olennaisesta osasta tai luonteenpiirteistä. Muutama sana kohesiopolitiikasta – se on nyt liukumassa kaupunkisuunnittelupolitiikkaan, joka on hallitsevana kohesiopolitiikassa tällä haavaa. Näin lähdetään alkuperäisistä puitteista eli maaseutupolitiikasta. Tässä pitää palata joillekin vanhoille hyviksi koetuille väylille. Kuitenkin on olemassa joitakin ongelmia, kun puhutaan EUn ulkosuhde pol- ulkosuhdehallinnosta. Tästä voitaisiin ehkä puhua tuonnempana jossain toisessa yhteydessä, mutta sieltä tulevat ratkaisut eivät ehkä ole hyviä, mutta tämä on erittäin tärkeää, kun me ajattelemme meidän läsnäoloamme esimerkiksi VTOssa, koska tässä on kyse Euroopasta, miten se on edustettu koko maailmassa. Se, se Kiitoksia. Ja sitten Kaniette. Merci, monsieur le président. Um, I would like to... to... Puheenjohtaja, minä haluaisin yhtyä niihin, jotka odottavat paljon Irlannin puheenjohtajakaudelta, koska olen syvästi tietoinen siitä, että jos sopimusta ei saada monivuotisesta rahoituskehyksestä ja eikä myöskään yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta silloin sopimus joudutaan tekemään seuraavalla vaalikaudella. Ja minä toivotan teille kaikkea mahdollista hyvää tässä asiassa. EU perustuu tietyille perusperiaatteille. Yksi niistä on yhteismarkkinat sitten, toisaalta oikeudenmukainen kilpailu KO-markkinoilla – ja milloin tahansa puhun latvialaisten viljelijöiden kanssa ja myös muissa Baltian maissa, he aina kysyvät minulta, missä tällainen, mitä tämä reilu kilpailu meille tarkoittaa. Tämän takia meidän pääministerimme neuvostossa, tämä on tällainen ehdoton rajalinja, jota löydettäisiin oikeudenmukainen ratkaisu ensimmäiseen ja toiseen pilariin. Latvian kohdalla tiedän, että myös viros, virolaiset ja liettulaiset kollegat ovat yhtä päättäväisiä tässä asiassa. Ymmärrän, että rahat, joita tarvitaan tukien lähentämiseen, otetaan pois muilta mailta mutta viljelijät niissä muissa maissa kymmenen vuosien ajan heillä on jo ollut tilaisuus rakentaa vahvaa maataloutta, mitä tulee Latvian, Viron ja eh, Liettuan vain sitten kun neuvostoliitto hajosi, me palasimme tähän Mm, vapaisiin yhtenäisiin markkinoihin ja mitä se tuo mukana. jos tulee olemaan oikeudenmukainen viisas ja me luotamme ohjaukseen, te, joka teiltä tulee. Kiitos. Kiitoksia sitten vielä Ashworth ja Higgins. President, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan tiedoksi ajattelin, että halusin vähän hillitä valiokunnan odotuksia budjettimenettelyn suhteen. Puhun nyt budjettivaliokunnan jäsenenä. On totta, että puheenjohtaja Van Rompuy toivoo, että 7.8. helmikuuta saadaan aikaan sopimus, mutta korostan, että vielä on hyvin paljon asioita sovittavana, jos tällainen sopimus halutaan saada aikaan. Muistuttaisin valiokunnalle, että vaikka neuvosto pääsisikin sopimukseen 7.8. helmiskuuta, Lissabonin sopimuksen mukaisesti sen pitää silloin saada myöskin parlamentin hyväksyntä. Ja aikaisintaan se voitaisiin tehdä maaliskuun täysistunnossa. Ja silloin vaalittaisiin määräenemmistö. Kollegoiden tulee muistaa, että parlamentilla on erittäin kunnianhimoinen tavoite monimuotoisen rahoituskehyksen suhteen. 550 kollegaa äänesti 1,13 prosentin budjetin noston puolesta. Eli tämä nyt on parlamentin vakiintunut kanta ja muistutan, että tämä on hyvin kaukana 1,01 kompromissista, joka on Van Rompään ehdotus. Lisäksi parlamentilla on neljä avainkysymystä, joita se vaatii. Ja kaikissa näissä neljässä vaatimuksessa neuvosto on täysin toisella kannalla. Eli haluaisin nyt vähän hillitä näitä odotuksia ja sanoa, että todennäköisesti parlamentti saattaa torjua Van Rompäyn ehdotukset maaliskuussa. Mikäli näin käy, niin silloin meillä olisi korkeintaan kolme kuukautta aikaa, jolloin pitäisi löytää kompromissi. Ja muistutan, että ilman kompromissia ei ollenkaan tiedetä, millaisia lukemia on sitten saatavilla yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Kiitos. Kiitoksia. Hyvä, että muistutit tästä. Niin, pyydän Doylilta vielä, Dorfilta, anteeksi, hän ei ollut vielä listalla. Hän saa seuraavaksi puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitoksia, ministeri. Halusin jatkaa siitä, mistä edellinen puhuja juuri puhui, eli monivuotisesta rahoituskehyksestä. Kyse ei ole pelkästään varoista. Rahoihin liittyy sisältöjä, ja kun katsotaan näitä ehdotuksia, niin kyse ei ole pelkästään kokonaissummasta, vaan budjetissa on budjettikohtia, ja jotka sitten liittyvät eri sisältöihin. Siksi saattaa käydä niin, että kun tehdään päätös monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin suuret osat näistä uudistuksista päätetään neuvostossa ja me jäämme sitten vähän jälkijunaan. Eli kysyisin, Miten te näette tämän ja miten uskotte, että nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa? No, sitten maatalouspolitiikan uudistuksen sisällöistä. No, sanoitte ihan oikein, että tavoitteemme täytyy olla se, että teemme uudistuksen, joka seuraavana, seuraavana vuosikymmeninä pitää maatalouden kilpailukykyisenä ja tulevaisuuteen suuntautuneena. Jos on näin, niin voimme tietysti rohkaistuneina edetä tässä tilanteessa, mutta tällä hetkellä noin 80 prosenttia kaikista menoista yhteisessä maatalouspolitiikasta ovat hyvin paljon siirtoja. Eli verovaroja käytetään näiden viljelijöiden tulojen tukemiseen ja vain 20 menee innovointiin, tutkimuksen kehittämiseen ja niin edelleen. Meillä ei nyt ikävä kyllä ole riittävästi rohkeutta muuttaa näitä prosenttilukuja ja miettiä, miten maataloutta todella voitaisiin tehdä kilpailukykyisemmäksi ja tulevaisuuteen suuntautuneemmaksi. Ja monet puhujat jo totesivatkin, että nyt hetkellä, jolloin meillä olemme suuressa risteyskohdassa, nyt ensimmäistä kertaa viime vuosikymmeninä maatalous ja elintarvikemarkkinat eivät ole kysyntämarkkinoita, eivät ole siis tarjontamarkkinoita, vaan pikemminkin kysyntämarkkinoita. Ja tämä on nyt hyvin ratkaiseva muutos, kun ajatellaan tämänhetkistä politiikkaa. Useinhan on lähdetty siitä, että meillä on ollut liikaa elintarvikkeita Euroopan markkinoilla. No sitten haluaisin kuulla henkilökohtaisen kantanne Irlannin ministerinä. Monet puhujat jo sanoivatkin, että olisi hienoa, kun ajatellaan tätä sisäistä lähestymistä, niin olisimme vähän rohkeampia. Tämä pyrkimys, joka teillä on, on sellainen, että me tuemme. Ja tässä halutaan lykätä tätä lähestymistä. Ja se pitäisi nyt pelastaa niin kauan kuin se on vielä mahdollista. Ja tämä nyt ei ole kovin hyvä tulevaisuutta ajatellen. Omassa maassani ja saksalaisella kielialueella – on ollut pitkään käsite, eli tällainen sohva lypse, lypsäjä. Eli hän on vuokrannut lehmiä ja lypsänyt niitä, ja tällä tavalla hän on saanut elantonsa. Ja sitten hän on lypsänyt tätä ja saanut sitten näistä, tästä maidosta korvauksia. Tällä hetkellähän tätä järjestelmää ollaan vähän tiukentamassa, eli on monia viljelijöitä, jotka ovat saaneet näitä historiallisia maksuja, mutta ovat kuitenkin lähteneet pois maataloudesta ja elävät kuitenkin näillä tuilla. No, tämä johtaa tietenkin kritiikkiin. Ja asia saadaan hoitoon vain, jos me nyt poistumme näistä historiallisista maksuista ja luemme tasapainoisen alueellisen järjestelmän, joka on kaikkien kannalta oikeudenmukainen. Kiitos. Grazie, Herbert. Kiitoksia. Sitten viimeinen puheenvuoro Higginsille. Ja täällä on nyt irlantilaisia opiskelijoita täällä paikalla. Eli he ovat Young Fingel-järjestön jäseniä. Eli he ovat lähellä ministeriämme, eli tervehdin heitä ja toivotan heidät tervetulleeksi. Ja nyt sitten viimeinen puhe, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Rouva Guinness, nämä nuoret edustavat siis tulevaisuutta ja haluaisin nyt myös muihin puhujiin ja toivottaa tervetulleeksi ministerin takaisin parlamentin. Herra Kovenen oli kolmen vuoden ajan täällä meppinä ja nyt hän on vastuussa ei vain yhteisestä maatalouspolitiikasta, vaan myös yhteisestä kalatalouspolitiikasta, joten tervetuloa. Ihailen teitä, mitä tulee tähän kunnianhimoisiin tavoitteisiin ja aikatauluun puheenjohtajakaudellanne ja toivottavasti asiat sujuvat niin kuin tarkoitus on. Ihan kolme lyhyttä kysymystä. Ensimmäinen asia liittyy pilariin yksi ja pilariin kaksi. Näettekö niin, että joustoa saadaan pilari ykköseen ja pilari kakkoseen? Toinen kysymys liittyy tuen ja tuotannon yhdistämiseen tai erottamiseen. Pitää varmistaa, että ihmiset ovat samassa asemassa. Ja vielä lopuksi alueellistamisesta oman näkemykseni on, että tätä ei voida käyttää välttämään perusteena maksujen kohdalla. Vielä kerran kiitoksia ministeri. Bene, abbiamo finito questa lunga sessione. No niin, nyt olemme käyneet loppuun tämän pitkän kyselykierroksen. Hyvä Simon, kuulimme ihan sieltä täältä mielipiteitä ja näkemyksiä. Nyt annan teille puheenvuoron Haluatte varmasti vastata teille esitettyihin kysymyksiin ja vielä kerran toivotan teille hyvää onnea työssänne maatalousvaliokunnassa. Meillä on paljon vastuuta. Myös Iranin puheenjohtajakauden aikana me olemme asettaneet itsellemme tavoitteita, joihin toivomme pääsemään. ne hyvää onnea teille ja meille. Ja nyt viimeinen sana on sinulla. Well, the final word might be, uh... Viimeinen sana on ehkä enemmänkin kuin yksi sana, koska kysymyksiä kyllä tuli paljon. En halua paljon käyttää teidän aikaanne enää, mutta yritän vastata joihin kysymyksiin parhaani mukaan. Myös sanoisin, että tein erot näiden vastauksien välillä voin antaa ministerinä kannan, mutta olen täällä myös itse asiassa puhumassa ministerineuvoston puheenjohtajana, joten joudun hiukan rajoittamaan näkemyksen neuvoston takia, että kannattaa tehdä tämä ero nyt selväksi alussa. Ensimmäinen ensimmäiset kommentit herra Rybihiltä ja myös muilta koskien Baltian maita. Minä olen käyttänyt jonkin verran aikaa Baltian maissa muutama kuukausi sitten Vilnassa, Riikassa ja Tallinnassa vierailin ja minä todellakin halusin ymmärtää maataloutta näissä maissa, koska tiesin, että tästä tulee tällainen tärkeä kysymys ja sehän on. Ja henkilökohtaisesti tilanteen kannalta me vahvasti tuemme vaatimuksia näistä kolmesta maasta, että saisivat paremman sopimuksen ulkoisesta lähentämisestä. Tässä tullaan päättämään MFFn tasolla. Tietysti täytyy hyväksyä myös parlamentissa, puhuu tästä ihan kohta. Kenenkään ei pitäisi pitää tätä itsestäänselvyytenä, mutta olen kyllä sitä mieltä, että saadaan parempi kanta näille kolmelle, parempi asema näille kolmelle maalle komission ehdotukseen perustuen, mutta mitään eksakteja lukuja en halua tässä antaa. Uskon, että monet teistä tietävätkin eh, tilanteen, joka nyt on siis huomattavasti ollaan kuultu oikeaan suuntaan, ja minä uskon, että lähes kaikki, joiden kanssa olen puhunut, kaikki ovat myöntäneet, että näin pitää tapahtua, mutta minä en halua nostattaa liikaa toiveita ja sitten se ei toteutunutkaan ensi viikolla. Joten katsotaan sitten, miten käy, kun valtioiden puheen johtajat tapaavat ensi viikolla, mutta periaatteessa tunnen suurta myötätuntoa tätä huoltanne kohtaan. Mutta Raset myös balansin, kun puhutaan yhtäläistä kohtelusta maiden kesken, niin silloin pitää sovittaa yhteen pilarit yksi ja kaksi. On erilaisia asioita tapahtuu pilarissa yksi, pilari kaksi maille riippuen kehityksen tasosta kyseisessä maissa ja niin edelleen, joten täytyy ottaa tämä huomioon. Se on tavallaan YMPn tukiprosessi ja pyritään saamaan aikaan kestävää ruoantuotantoa ja yhdistämällä tässä pilarit 1 ja 2, koska on totta, kaikki lisäykset maille, jotka saavat pilarissa yksi lisäyksen, ne pitää maksaa niistä maista, jotka menettävät tehdään. tiedätte, miten tämä toimii. Tämä on tällainen approximation-malli. Otan 90 prosenttia maksusta tulee sitten kaikkia nostaa kohti tätä tulotasoa, niin tämä maksu tulee niiltä maille, joille maksetaan yli keskiarvon. Tämä on komission lähtökohta ja tätä tullaan hiukan hienosäätämään sitten. Ja oletan, mitä näin tehdään Baltian maiden kohdalla, koska ne ovat vieläkin paljon alle keskitasomaksujen. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu, minä tätä päätöstä en tee. Minä tiedän, mitä itse on tästä mieltä, mutta valtioiden päämiehet tekevät päätöksen tästä ja parlamentin tehtävä sitten on hyväksyä nämä päätökset maaliskuussa, jos haluat näin tehdä. Michel Dantin esitti tärkeän lausunnon, puhui yhtenäisyydestä ja monimuotoisuudesta. Tämä on yhteistä politiikkaa 27 jäsenvaltion kesken. Kohtahan maita on 28, mutta tässä pitää kunnioittaa myös sitä seikkaa, että Kyproksen ja Pohjois-Suomen välillä on varsin erilaisia mm, maatalouskäytäntöjä, elintarviketeollisuuksia, maaseudun kehityshaasteita. On kyse sitten kastelusta, ojittamisesta, vai metsätaloudesta ja niin edelleen. Tämä pitää kaikki ottaa huomioon yhteisessä toiminnassa, mutta meidän pitää olla varovaisia, että me siirry yhteistä politiikasta ja tule niin joustaviksi, että maat sitten tekevätkin ihan niin kuin lystäävät, koska silloin kun siirrytään yhteisistä markkinoista elintarviketuotantoon, joka minun mielestäni tulee takamaan epäreilun kilpailupohjan tulevaisuudessa. Tässä pyritään tasapainottamaan asioita. Toisaalta halutaan säilyttää yhteiset markkinat, yhteinen politiikka ja yhteisen, yhteiset standardit elintarviketuotannossa ja samanaikaisesti pyritään noudattamaan, kunnioittamaan monimuotoisuutta, joustotarvetta, jotta kaikkien kaikki pystytään ottamaan huomioon. Täällä parlamentissa on, on pyritty todellakin saamaan tämä tasapaino aikaan tarkistusten ja kompromissien kautta. Mikään helppo tehtävähän tämä ei ole ollut. Sitten kommentoisin hevos-DNAta hampurilaislihassa, joka tuli esille Irlannissa muutama viikko sitten. Haluaisin vain selittää, mitä tapahtui Espanjan suhteen, koska mielestäni on tärkeää selventää tämä kysymys. Missään vaiheessa kukaan ei Irlannissa osoittanut sormella Espanjaa, ja minä voin ymmärtää, minkä takia te olette varsin herkkänahkaisia tämän asian suhteen, kun ajatellaan, mitä tapahtui viime vuonna tässä kiista kysymyksessä ja syy epäreilusti asetettiin Espanjalle, joka ei ollut syyllinen. Tässä on käynyt niin, että meillä on Iranissa elintarviketurvallisuusviranomainen, joka on täysin riippumaton omasta ministeriöstäni, ja he ottivat näytteitä, olet tehneet näin jo jonkin aikaa, näytteitä elintarvikekaupoista nähdäkseen, mitä niistä oikein oli, pyrkivät siis näin suojelemaan kansa- kuluttajia. Tulokset he saivat halvasta mm, pakastehampurilaistuotteista ja se sieltä löytyy tätä tiettyä DNAta ja sitten tehtiin muita testejä koskien ainesosia ja niin edelleen ja heistä tuntui tarpeelliselta kun julkistettiin testitulokset, että annettiin kaikki testitulokset julki. Ja osa näistä kokonaistuloksista osoitti, osoitti ainesosia, joita oli tullut muista Euroopan maista, jotta saatiin jälkiä näistä DNA-jäljistä. Puhun erittäin pienistä määristä. Ne olisi voitu, niin, ne olisi voinut tulla mukaan kuljetuksen yhteydessä. Monenlaisia potentiaalisia selityksiä teorioita on olemassa. Välttämättä tässä ei syytetä ketään. Mitä tulee avoimuuteen, heistä tuntui, että oli tarpeen antaa julkistaa kaikki tiedot. Ja tässä yhteydessä mainittiin Espanja ja muitakin EU-maita lehdistötiedotteessa. Jälkeenpäin testit ovat selkeästi osoittaneet, että itse asiassa ongelman lähde, joka oli siis huomattava osa hevos-DNAta äh, hampurilaislihassa, oli peräisin jostakin muusta EU-valtiosta itse asiassa. Ja minun täytyy sanoa, että tutkimukset joissa minun ministeri on ollut mukana, ei ole koskaan syyttänyt mitään jäsenvaltiota ja olen todellakin ollut tässä tarkkana, kunnes saamme ratkaisevia todisteita siitä, missä tämä ongelma on syntynyt. Nythän meillä on tällainen tilanne sitten saatu aikaan. Ja jos mitään sekannusta tai kielteistä äh, syntyy Espanjan suhteen, niin tämä ei ole ainakaan tarkoitus Ja Espanja ei, ei todellakaan ollut tämän ongelman lähde, eikä myöskään Alankomaa. Tämä oli toinen maa, joka mainittiin alkuperäisessä lehdistötiedotteessa. Mutta oli syytä mainita tämä, ja tämä johtui avoimuudesta, jota haluttiin osoittaa tuloksien kohdalla. Ja oli näitä pieniä DNA-jäänteitä tässä siis testistä havaitaan ihan kaikki, ja huomattava osa hevos-DNAta löydettiin näistä ainesosista, ja nyt sitten on voitu jäljittää lähde. Halusin vain selventää tämän asian, ja edelleen, jos tämä on aiheuttanut vaikeuksia Espanjassa, se ei todellakaan ollut aikomuksemme, ja pahoittelen, tämän, jos näin on käynyt. Sitten Marein kommentteihin. Mielestäni, tai olen iloinen, että Rolla Mäkinen sanoi, että tämä ei ole mitään ydinfysiikkaa. Eihän se olekaan. Me olemme kaikki täällä poliitikkoja, monilla on paljon kokemusta poliitikkoina. Tässä on kyse neuvotteluista. Halutaan viedä loppuun neuvottelut, keskustelut, jotka ovat jatkuneet jo vuosia. Tiivisti viimeiset kaksi vuotta ja valmistelu meni neljä vuotta ja meidän taitomme, neuvottelukykymme joutuu testiin seuraavina kuukausina. Minä toivon, että saamme käytännönläheisen lopputuloksen, kun viemme tätä laivaa satamansa, koska jos emme tähän pysty kesäkuun mennessä, se syntyy muita paineita ja mielestäni olisi kyllä ihan tuhoisaa meille kollektiivisesti, jos emme tätä tehtävää saa suoritettua tämän parlamentin vaalikaudella. Tämä ei siis ole mitään kvanttifysiikkaa, mutta tarvitaan fokusointia, kompromissitahtoa, kykyä ja todellista työmoraalia, jotta saadaan tuloksia aivan erityisesti, jos päädytään trilogeihin, mitä minä toivon, koska meidän täytyy kymmenessä viikossa tehdä, mihin yleensä menisi 18 kuukautta normaalissa trilogiprosessissa, eikä ole mikään helppo tehtävä siis. Mitä tulee elintarvike missä tämä voi toimia, kysyttiin, voiko se toimia. Mielestäni teillä on yhtä paljon vastuuta kuin minullakin varmistaa, että tämä toteutuu teidän tarkistustanne kannattajanne kautta. Ja kollektiivisesti meidän kaikkien pitää varmistaa, että tämä tulee toimimaan. Balanssi on oikealla tasolla, elintarvikkeiden tuotanto on kestävällä pohjalla. Tieteellisesti varmistaa myös kestävyys. Samanaikaisesti pyritään helpottamaan kasvua, taloudellista kasvua, mitä tarvitaan myös eikä pidä unohtaa, että me jatkuvasti tuomme maata kollektiivisesti, jotta voimme ruokkia väestön. Sitten Elisabeth otti esille järjestelyt. En halunnut mennä yksityiskohtiin siirtymäjärjestelyissä, mitä tulevaisuuden kehitykseen olettaen, että komissiosta tulee teille edustaja puhumaan tästä asiasta tarkemmin. Me emme ole vielä nähneet komission ehdotusta, mutta komissaari aikoo tehdä ehdotuksen siitä, miten pääsemme vuoteen 2014 maille jää aikaa ja tilaa saada aikaan mekanismeja, jotka voivat alkaa toiminnan 2015. Tämä on pragmaattinen tapa toimia, järkevä tapa toimia mielestäni. Ja siksi meidän pitääkin keskittyä siihen, että avainpoliittiset päätökset tehdään nyt, että aikaa jää sille, mikä on tarvittavaa siirtymävaiheen kohdalla vuot- ensi vuonna. Ja sitten neuvottelulaatikko MFFstä on huolestuttava, mitä on ehdotettu maatalouspolitiikasta. Ja minä voin sanoa neuvoston nimissä, että me halusimme vahvaa vahvan maatalousbudjetin seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi. Mutta tiedätte aivan yhtä hyvin kuin minäkin, että tämä on tällainen sekoitus kokonaisneuvotteluissa jäsenvaltioiden kesken. Yritetään tasapainottamaan eri budjetteja ja kuitenkin monista maista tulee näitä budjettileikkausvaatimuksia. Minä, minä pidän parlamentin kantaa varsin hyvänä henkilökohtaisesti ajatellen, mutta myönnän myös poliittiset realiteetit, joita ovat vallalla budjettikysymyksissä eri maissa ja myös minkälainen konteksti liittyy siihen, että saadaan monivuotiset rahoituskehykset hyväksyttyä. Varapuheenjohtaja, mielestäni te taisitte aivan oikean tavalla puhua Baltian maista ja pitää varmistaa se, että ei, tunneta, että ei tunnu siltä, että syrjitään mitään maaryhmää tämän prosessin jälkeen, kun se on viety loppuun. Alan hiukan, Ailin ei puhunutkaan yhteistä maatalouspolitiikasta, hän puhui muusta kysymyksestä. Me olemme keskustelleet tästä neuvostossa muutama päivä sitten. Komission sen board oli paikalla. Hän teki selväksi, että komissio nyt siirtyisi täytäntöönpanotoimin jäsenvaltiot vastaan, jotka eivät täytä sääntöjä. Ja jokainen myönsi sen, että meidän pitää nyt alkaa nopeasti noudattamaan sääntöjä. Hän kuitenkin lopetti puheensa lyhyen ja sanoi, että meidän pitäisi eh, saada aikaan kauppakielto niitä toiminta vastaan, jotka vieläkään eivät täytä sääntöjä. Minä siis epäilen, että komissio siirtyy täytäntö ähm, pakko toimia näiden maiden kanssa, ja tämä on ehkä tarpeenkin, että asia vedän loppuun nopeasti. Ja noin kuusi jäsenvaltiota, jotka vielä joutuvat tekemään hiukan, että täyttävät kaikki säännöt. Tähän tullaan keskittymään vakavalla tavalla, koska komissio aikoo tässä asiassa nyt toimia. Mitä tulee Euroopan Jos parlamentti muuttaa tässä kantansa, niin sitten asiaa pitää kyllä työstää kahden toimielimen välillä. En voi antaa mitään, Äh, sitten tulee mahdollisuuden kehittämiseen, koska ehkä jatkan tätä asiaa vielä kirjastomassa, koska en ole ihan varma, mistä parlamentti täällä on sopinut. Sitten alkuperämerkinnät, jo johtuen tästä hevosenlihakiistasta, niin meidän, me puhumme tästä, sitä paljon enemmän ensi vuonna. Komissiohan tulee vaatimaan alkuperämerkinnät lihaan niin, että se on johdonmukaista sen suhteen, mitä tällä hetkellä tehdään naudonlihan kohdalla, mitä tulee lampaan broilerilihan ja niin edelleen. Tämä on ihan oikean suuntaista, mutta tiedän, että parlamentin mielestä meidän pitäisi tehdä paljon enemmänkin alkuperämerkintöjen suhteen, ja meidän pitää tätä asiaa sitten jatkossa työstää. En voi luvata mitään neuvoston puolesta, mutta ymmärrän kyllä, että tämä kiista on jälleen aiheuttanut huolta. Sitten Dajan puhui siitä, miten vastataan jäsenvaltioiden odotuksiin. Tämä on iso homma meille ministerin neuvostossa, mutta myös teille itsellenne tärkeä tehtävä, jotta pyritään ottamaan huomioon viljelijöiden odotukset. Ei pidä unohtaa sitä, että huomattava määrä viljelijöiden tulosta liittyy suoraan YMP ja tukeen, jota saadaan pilarista 1 ja 2. Monet eivät yksinkertaisesti enää selviytyisi viljelijöille, jos yhteistä maatalouspolitiikkaa ei olisi, joten todellista huolta tunnetaan maatiloilla eri kodeissa ympäri Eurooppaa. Ja itse olen pyrkinyt pitämään tällaisia yleisiä kokouksia, pyrkinyt selittämään tätä prosessia, päätöksentekoprosessia ja mikä on mahdollinen lopputulos viljelijöiden kannalta. Ja ihan niin kuin saksalainen kollegani täällä, on mahdollista päästä hengissä ulos näistä viljelijäkokouksista. He ovat varsin järkeviä ihmisiä, kun heidän kanssaan suoraan puhuu, mikä on mahdollista, mikä ei ole mahdollista. Se, he eivät kuitenkaan pidä siitä, että odotukset pannaan liian korkealle, sitten ei pystytäkään toteuttamaan näitä käytännössä. tässä tätä pitää varoa. Mitä tulee joustoon pilarien yksi ja kaksi välillä, jotakin joustoa varmasti tulee olemaan, mutta jälleen kerran minä tunnen teidän kantanne tässä kysymyksessä ja me pyrimme saamaan aikaan myös neuvoston kannan ja uskon, että tiettyä joustoa täytyy löytyä sitten tarvitaan myös paljonkin keskustelua tästä tasapainokysymyksestä. Nyt komission on sellainen, että jos on luomuviljelijä, silloin automaattisesti saa viherryttämismaksut. Monet maat haluaisivat nähdä muunlaisiakin luokkia, joita viherrytettäisiin määritelmän on sitten kyse ympäristöohjelmista tai samantyyppisistä hankkeista. Ja jälleen tämä on keskustelu, jota meidän täytyy käydä ja vetää myös johtopäätöksiä, eikä liian Kauaa tähän saa mennä. Sitten puhuta tuesta maitoviljelijöille. Tässä mm, olen hiukan huolissani vuoden, mitä tapahtuu vuoden 15 jälkeen, mutta tämä keskustelu vielä jatkuu. Mutta henkilökohtaisesti ajatellen viljelijät ovat jo aika pitkään suunnitelleet sitä, että lopetetaan maitokiintiöt ja meidän pitää mielestäni olla varovaisia sen suhteen, miten hoidamme tilanteen kiintiöjärjestelmän jälkeen, jotta toimitaan johdonmukaisesti. Sitten toimielinten kysymys. Tämä on asia, joka on relevantti YMPlle ja rahastolle. Me puhuimme tästä viime maanantaina neuvostossa lounaskokouksessa ja minua oikeastaan hämmästytti, että ihmiset suhtautuvat niin myönteisesti, mutta yhtä vahva kanta löytyy neuvostosta kuin täältä parlamentistakin sen suhteen, mitä Lissabonin sopimus oikein tarkoittaa eri toimielimille. Ja tahallisesti en pyrkinyt minkäänlaiseen mandaattiin viime maanantaina. Halusin oikeastaan saada tällaisen tuntemuksen, tunnelmakatsauksen eri ministeriltä siitä, mistä he olivat valmiit neuvottelemaan. Ja nyt meidän puheenjohtajavaltiona pitää tehdä ehdotuksia tällä alueella aikanaan, miten parhaiten voimme asiaa eteenpäin niin, että yhteinen maatalouspolitiikka Yhteinen kaltaispolitiikka voi edetä. Tämä ei ole helppoa ja on tällaisia tiukkoja mm, luutuneita kantoja tavallaan, mutta viime maanantain lounaskeskustelu todennäköisesti on lähtökohta että päästään näistä juoksuhaudoista vähän irti, mutta se jää nähtäväksi. Sitten Marion Haakin vahvisti vielä viestiä, että nyt on tilaisuuden aika, johon pitää tarttua, ja minä vahvasti tuen sitä, mitä hän sanoi. Sitten 30 auki olevaa kysymystä. Ensinnäkin minun tehtäväni on hoitaa näitä kysymyksiä neuvostossa. Se on todella valtava homma minulle ja yritän todellakin keskittyä tähän samaan aikaisesti. Pidän näitä epävirallisia kokouksia ja valmistaudun trilogeihin. Jos haluaa jotakin tehdyksi, pitää olla suunnitelma, joka vie sinut pistestä A pisteeseen B. Ja jos jotakin tapahtuu sitten kesken matkaa, joka pakottaa muuttamaan suunnitelmaa, niin sitten näin on. Jos näin on MFF-neuvottelussa tai jos jos ei saada kantaa aikaan maaliskuussa neuvosta tai syystä tai toista. Sitten meidän pitää uudelleen arvioida koko tilanne sen suhteen, miten työ voidaan suorittaa järkevissä aikarajoissa. Jos tämä tarkoittaa, että siirrytään seuraavaan puheenjohtajakautta, niin sitten tehdään niin. Mutta mielestäni meidän pitää joitakin oletuksia tehdä, jos haluamme tällaisen tarkan suunnitelman tämän tehtävän suorittamiseksi. Näin olemme pyrkineet tekemään yhteisen äh, monivuotisen rahoituskehyksen suhteen, ja te myös äänestätte maaliskuussa täysistunnossa. En halua ennakoida mitenkään, mutta meidän pitää olettaa, että jos toimitte tietyllä tavalla, niin sitten on tarkka suunnitelma kesäkuun loppuun mennessä. No, näitä oletuksia ei täytetä ja toimitaan askel, askelta aina vaan, niin kuin joskus toiminnassa tehdään, niin silloin aika vain yksinkertaisesti loppuu kesken. Mikään ei ole varmempaa kuin tämä. Ja siksi olemme yrittäneet alkaa tästä loppukannasta. Siis me haluaisimme poliittisen sopimuksen periaatteessa tai käytännössä kesäkuun loppuun mennessä. Miten me saamme sen aikaan? Mitä mekanismeja tarvitaan päätöksenteossa, jotta tähän päädytään? Ja tämä on tavallaan ohjeistanut Irlannin toimintamallia tässä asiassa. Sitten erityinen kysymys joustavasta viherryttämisestä. Te tiedätte, että on olemassa sellainen näkemys, että jos vieläkin on tiettyä eriyttämistä tulee hektaarin maksuihin viljelyiden kesken tietyssä maassa, joko alueelliselta pohjalta tai koko maan pohjalta, niin silloin pitää olla samat kannustimet viherryttämistä varten. Ehkä on helpompi sanoa viljelijöille, että 30 prosenttia tulee olemaan viherryttämismaksua kuin 30 prosenttia keskiarvomaksusta tulee olemaan viherryttämistä, mutta tästä ei ole vielä päätöstä tehty mutta tämä liittyy tähän vierittämiskeskusteluun. Samoin Ranskan ehdotus näistä lisämaksuista ensimmäisen 50 hektaarin kohdalla, tai mikä tämä määrä sitten onkaan, mutta tämäkin keskustelu on vielä kesken. Rouva Brun. Mitä joustoa tulee olemaan maaseudun kehitysrahastossa? Minä toivon, että näemme enemmän joustoa maastorahoituksessa kuin aikaisemmin on ollut. Monet ministerit ja hallitukset ja epäilet me pitkin ovat tunteneet turhautuneisuutta sen suhteen, miten pilari yhden järjestelmä on varsin rajoittava sen suhteen, miten rahaa voi strategisesti käyttää. Ja tämä uudempi lähestymistuva tapa, joka liittyy prioriteetteiden asettamiseen, kilpailukykyyn, kestävyyteen, tasapainoisen maaseudun kehittämiseen, ja prioriteetit kaiken tämän sisällä. Ja toivottavasti näin saadaan enemmän joustoa hallituksille ja myös politiikoille yleensäkin, jotta saadaan enemmän mahdollisuuden kehittämistä varten. Ja sellaisikin asioissa kuin viherryttämistoimet ja suhde pilarien yksi ja kaksi välillä, niin meidän pitää tarkastella myös tässä potentiaalista joustomahdollisuutta. Esimerkiksi tulee proteiinilajikkeisiin, kasvilajikkeisiin, tästähän täällä on paljon puhuttu tässä valiokunnassa, ja miten tuetaan pienviljelijöitä ja niin edelleen. Elisabeth otti esille luomuviljelyn ö, Näihin kysymyksiin ehkä tässä johdittain vastaisinkin. Sitten Niin, ta- kritiikkiä tulee molemmista suunnista, se on huono asia. Oikeastaan se on hyvä, se on tasapainossa. Rova Göring otti esille neonikotinoid, hyönteismyrkyt, ja vastaus ilmeisesti tulee kyllä neuvostolta ja komissiolta tämän asian suhteen pitää kokoustaan tänään. Olen saanut jo raportteja tästä kokouksesta jo nyt. Paljon tunnetaan huolta sen suhteen, että saadaan oikea tasapaino. Tu- tukeudutaan tieteelliseen tutkimusaineistoon tu- ja sitten pitää ottaa huomioon varovaisuusperiaate. En usko, että tulette näkemään että kaikki neonikotinoidit kieltä, mutta jotkut ehkä niistä voidaan kieltää. Ja saattaa olla, että jotkut, joidenkin lajikkeiden kohdalla ne ovat erittäin houkuttavia jotka houkuttavat erityisesti hyönteisiä, niin ne voidaan kieltää. Tai eh, me tästä ehkä äänestetään. Ja se viedään sitten Koreper-tasolle jatkossa. Ja me keskustelimme tästä viime maanantaina myös neuvostossa. Ja ihmiset odottavat tasapainoa toisaalta sen välillä, että toimitaan varovaisuusperiaatteen pohjalta, mutta samalla ollaan varovaisia sen suhteen, ettei pyyhitä sivuun tiettyjä neonikotinoid hyönteismyrkkyjä tieteisen tutkimustulosten pohjalta, jotka eivät ole täysin sataprosenttisia vielä, mutta sitten täytyy vielä nähdä, mikä lopputulos tulee olemaan. Nyt taisin vastata toisen varapuheenjohtajan kysymykseen koskien Baltian maita ja niin, että seuraavan VTO-neuvottelukierros pitää pitää mielessä ja kontrollissa. Olen iloinen, että Richard Atwood on paikalla ja voin muistuttaa näistä haasteista, jotka liittyvät monivuotiseen rahoituskehykseen. Olisin voinut puhua tästä paljonkin tänään, mutta tässähän keskitytään juuri maatalouspolitiikkaan tämän valiokunnan Mm, työtehtäväkenttään, mutta tietysti paljon täytyy tehdä työtä myös monivuotisen rahoituskehityksen kohdalla ja saada se hyvätetyksi, koska suuri osa tästä neuvottelulaatikosta liittyy YMPn yksityiskohtiin, samoin rahoituksen yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Tätä ei pidä unohtaa, mutta vetoaisin teihin, että toimitte mahdollisimman aktiivisesti ja yritetään viedä loppuun MFF-hyväksymisprosessi parlamentissa – tietysti niin, että se on teille poliittisesti hyväksyttävää niin, että me voimme sitä jatkaa näiden muiden asioiden kohdalla, joita olemme ehdottaneet maaliskuun sopimuksen jälkeen. Lopetan aivan kohta puheenjohtaja, tiedän, että teillä on vähän paineita. Mitä tulee Herbert Dorfmanin kysymykseen, tiedän, että tunnette suurta huolta sisäisestä konvergenssista tai tukien lähentämisestä ja miten tuetaan aktiivisia viljelijöitä. Olen tästä itse samaa mieltä, mutta en ole sitä mieltä, että jos jotain tasamaksuihin kaikkien kohdalla, ratkaisee tämän kysymyksen. Eihän se niin ole. Tarvitaan tietty yhteys maksujen ja aktiivisen viljelyn välillä. Ei ole kyse maksun tasosta. Ja itse asiassa monet väittäisivätkin, että historialliset maksut on enemmän liitetty viljelijöihin, jotka ovat aktiivisempia jotka paremmin voivat saada näitä korkeampia tukia johtuen varustelutasostaan. Tämä on vaikea keskustelu, tämä sisäisen lähentymisen keskustelu. Ma- mailla on varsin vahvat kannat. Ne maat, jotka ovat siirtyneet jo tasamaksuihin, haluavat, että muutkin tekevät samalla tavalla. Ne, jotka ovat kaukana tästä tilanteesta, haluavat jonkinlaista kompromissia. Ihan niin kuin teidän täytyy käyttää keskustelua, meidänkin täytyy pyrkiä löytämään ratkaisu. Sitten vielä toivottaisin Young Fina Gale puolueen edustajat paikalle. Hieno nähdä teidät täällä. Ja sitten Jimin kysymys joustavuudesta pilarin yksi ja kaksi välillä. Siihen varmasti vastasin ja joustoa varmaan tulee olemaan. Sitten tuen erottaminen tuotannosta. Ne maat, jotka ovat säilyttäneet mm, nämä maksut, niillä on enemmän mahdollisuuksia erottaa nämä. Ja ne, jotka maat ovat jo erottaneet nämä toistaan, niin silloin tämä ei varmaankaan jatkuu, koska meidän pitää löytää kultainen keskitie ja toimia oikeudenmukaisesti. Sitten Diana teki kysymyksen alueellistamisesta. Mielestäni on erittäin tärkeää, että lopputilanteessa annamme maille mahdollisuuden soveltaa erilaisia lähestymistapoja, toimintatapoja eri alueilla omassa maassaan. Iso-Britannia on erittäin hyvä esimerkki tästä on niin suuria eroja Skotlannin, Walesin ja muiden alueiden välillä. Varsin erilaisia perinteitä viljellä on myös. Ja meidän pitää löytää sellainen ratkaisu, joka pystyy hoitamaan nämä monimutkaiset ongelmat. Anteeksi, että puhuin näin pitkään, mutta kysymyksiä tuli niin paljon. Toivottavasti olen nyt vastannut suurimpaan osaan. Ja haluaisin vielä kiittää teitä teidän sitoumuksestaan, suorasanaisuudestanne, rehellisyydestänne. Kiittäisin puheenjohtajaa siitä, miten hän on tänään johtanut kokousta. Se, mitä tämä valiokunta tähän mennessä on tehnyt YMPn kohdalla erityisesti viime kuukausina, on todellakin vaikuttavaa ja toivottavasti jatkossakin voidaan toimia yhteistyön hengessä ja kunnianhimoisesti myös. Kiitos. Grazie Simon. Grazie, eh, mi pare che sia stato... Kiitoksia Tämä oli todellakin tärkeä alku nyt Irlannin puheenjohtajakaudelle. Ja nyt kollega sitten vielä viisi, joka on arkaluontoinen kohta, eli komission alustus yhteisen maatalouspolitiikan uudistusten siirtymäjärjestelyt vuodeksi 2014. Olemme olleet yhteydessä pääjohtaja Pleben ja meillä nyt on enää hyvin vähän aikaa, joten ehdottaisin, että lykkäämme tämän seuraavaan valiokuntakokoukseen – ja kuten tiedätte, sehän on 20. 21. helmikuuta, koska tämä on kuitenkin aihe, josta pitää keskustella. Jos kaikille sopii tämä, niin lykkäämme tämän kohdan seuraavaan valiokuntakokouksen 20. 21. helmikuuta. Kiitoksia kaikille. Kiitoksia vielä Irlannille ja komissiolle, komission edustajalle. Ja valiokuntakokous päättyy.